So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät na- naiset ja herrat. Jatketaan pintavaliokunnan kokousta. Ensimmäisenä esityslistan kohtana on kohta 14 keskustelu komission jäsenen Cecilia Malmströmin kanssa. Commission, and I'm really glad that uh, Cecilia Malmström is here jäsennelty vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja komission välillä. Komission jäsen on täällä ja meillä on paljon aikaa puhua komission työohjelmasta, nykytyöstä ja tulevasta työohjelmasta. Tämä on meille oikein mukava mahdollisuus. En pidä pitkää puhetta nyt, vaan annan Cecilialle heti puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvää huomenta kaikille. On hienoa olla täällä tänään. Aika, äh, tai muodollisesti tämä on jäsennelty vuoropuhelu, eli tilaisuus, jossa voimme puhua ihan mistä haluatte, mutta tietysti komissiolla on velvollisuus muodollisesti antaa teille tietoja siitä, mitä on tapahtunut edellisen jäsenen vuoropuhelun jälkeen ja mitä olemme nyt tekemässä. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä viimeisen kokouksen jälkeen ja nyt tämä on hyvä tilaisuus puhua siitä, mitä on tapahtunut viime vuoden toukokuun jälkeen ja mitä on tulossa tulevina kuukausina. Ja tietysti puheenjohtaja, olen valmis keskustelemaan, mistä te itse haluatte. Me olemme nyt, meillä on takanamme hyvin kiireinen vuosi, kuten tiedätte, ja olemme myös saavuttaneet paljon. Edellisen jäsenen vuoropuhelun jälkeen olemme saaneet kaksi isoa vapaakauppasopimusta tehtyä Kanadan ja Vietnamin kanssa ja Kanadan ministerihän oli täällä eilen käymässä. Tämä on laajin vapaakauppasopimus tähän mennessä 98 prosenttia tuotteista on tämän alla heti ensimmäisestä päivästä. Tämä säästää miljoonia vuosi, euroja vuosia ja saamme myös pääsyn julkisen hankinnan markkinoille Kanadassa kaikilla tasoilla. Ja tietysti tämä antaa myös mahdollisuuksia maanviljelijöillemme, elintarviketeollisuudellemme 145 maantieteellistä merkintää myös korkealaatuiselle hankkeelle. Myös Vietnamin sopimus on kunnianhimoisin, kunnianhimoisin ja kattavin, mikä on tähän mennessä tehty kehittyvän maan kanssa. Tämä on uusi malli siitä, miten haluamme tehdä yhteistyötä kehittyvien talouksien kanssa. Näin voimme toivottavasti luoda kasvua ja työllisyyttä kummallakin, kummallakin puolella. Haluamme tullit poistaa nopeasti ja taata, että meillä on kestävän kehityksen lauseke myös, jotta meillä on myös esimerkiksi sosiaaliset ja työoikeudet mukana. Ja tietysti tarkkailemme tätä hyvin tiiviisti. Molemmat näistä sopimusta, niissä on mukana myös suuri saavutus viime vuodelta, nimittäin tämä uusi sijoitustuomio tai investointituomioistuin. Olemme tehneet tässä yhteistyötä teidän kanssanne. Tässä saamme tasapainoa työllisyyttä tukevien sijoitusten, eh, mutta myös hallitusten oikeuden välille olisi oikeuden tehdä päätöksiä julkisen edun mukaisesti. Komission politiikka on saada tämä tuomioistuin mukaan kaikkiin tuleviin sopimuksiin, myös TTIPihin, ja teemme kaikkien kumppanien kanssa yhteistyötä, jotta voimme saada aikaiseksi kansainvälisen sijoitustuomioistuimen. Tämän haluaisimme saada aikaiseksi tulevaisuudessa myös. Olen myös iloinen, että saimme VTOn kokouksessa Nairobissa, kokouksessa siis eh, ennen viime vuoden loppua ähm, äh, sopimuksen aikaiseksi. Tuolla saatiin Itasta sopimus aikaiseksi, nyt teillä on se äänestyksessä tänään ja se antaa monia mahdollisuuksia, kunhan se tulee voimaan huolimatta erimielisyyksistä olemme saaneet myös sopimuksen aikaiseksi, joka tukee, joka, joka poistaa tuet maan maataloustuotteilta ja tämä luo tasa mahdollisuudet maataloustuotteille. Olemme myös edistäneet kestävää kehitystä, kun tapasimme viimeksi, puhuimme yleisestä etuisuusjärjestelmästä ja GSP Plus-järjestelmästä. Mm, Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun EU julkisesti ja systemaattisesti on muodollisesti ottanut kannan ihmisoikeusasioihin, kestävään kehitykseen, hallintoon, kuten tässä näissä 27 yleissopimuksessa on määritelty. Näin olemme määrittäneet yhteistyömme näiden maiden kanssa. Tämä on siis oikein vahva sopimus ja lisäksi olemme myös sopineet kestävät kehityksestä Kanadan ja Vietnamin kanssa, jotta voimme taata, että kunnioitamme työntekijöiden oikeuksia, ympäristön kestävää hallintaa ja jotta ympäristö- ja työoikeusstandardeja kunnioitetaan olemme myös antaneet vahvan roolin kansalaisyhteiskunnalle osallistumiseen, mutta myös näiden, näiden sopimusten täytäntöönpanoon. Kuten tiedät, olemme ehdottaneet myös TTIP-neuvotteluissa hyvin vahvaa kestävän kehityksen ulottuvuutta. Ehdotuksessamme on velvollisuuksia sekä USAlle että EUlle, mutta siinä edistetään myös transatlanttista yhteistyötä, jotta näitä arvoja voidaan edistää myös muissa maissa ja toivottavasti saamme innovatiivisen tuloksen aikaiseksi. Olemme yksityiskohdissa keskustelemassa USAn kanssa, jotta olemme samalla tasolla. Tässä siis muutamia esimerkkejä siitä, mitä olemme tehneet. No, mitä sitten on seuraavaksi tulossa? Tietysti keskitymme Trade for All-strategian täytäntöönpanoon, joka julkaistiin viime lokakuussa. Tämä on kehittyvää työtä ja tietysti olemme tämän siis jo aloittaneet. Mitä tulee tehokkuuteen, niin me käsittelemme sellaisia säännöksiä kuin PK-yritysten huomioon ottaminen kaikessa vapaakauppasopimuksessa ja tietysti uuden kumppanuuden eteen teemme työtä näiden sopimusten täytäntöönpanemiseksi. Sitten avoimuudesta me ö, tässä seuraamme TTIP-mallia, eli julkaisemme mahdollisimman laajalti asiakirjoja kaikista vapaakauppasopimusneuvotteluista. Tämän näette nettisivuillamme ja tätä jatkamme myös tulevaisuudessa. Me teemme kovasti työtä myös sen eteen, että saamme mukaan korruption torjuntalausekkeita vapaakauppasopimuksiin tai kauppasopimuksiin. OECD koko konferenssi oli Pariisissa juuri vastikään. Minäkin olin siellä ja keskustelin tästä kumppaneiden kanssa. Tämä on sellainen aihe, jossa voimme vielä saavuttaa paljon ja meidän onkin saavutettava paljon. Eli teemme töitä sen eteen, että täytämme kaikki velvollisuudet, joihin sitoudumme Trade for All-strategiassa ja raportoimme teillekin, jotta voimme myös ottaa teidän palautteenne mukaan. Yksi elementti olisi VTOn elvyttäminen. Voimme miettiä viime syksynä sovittua, mutta haluaisimme myös miettiä, miten voimme käyttää tätä uutta pontta, kun VTO on nyt taas tullut esille. Tämä on prioriteetti myös Hollannin puheenjohtajakaudella ja tästä puhumme myös 30. toukokuuta. Tietysti Dohan neuvottelukierroksia yritetään myös eh, yritetään saada uutta pontta, mutta puhumme myös teollisuudelle annetuista tuista. Meidän on myös päivitettävä VTO-ulottuvuutta tästä. Meillä on konferenssi myös kansalaisyhteiskunnan kanssa ensi viikolla. Puhumme digitaalisesta kaupasta, hyvästä sääntelystä ja vientituista muun muassa. Voisimme, voimme keskustella siis siitä, missä kohdissa EU voi olla johtavassa asemassa. Tietysti me haluamme monenvälisiä sopimuksia ennen kaikkea, ja jos emme niitä saa, silloin katsomme, voisiko joku ryhmä maita tehdä ensiksi sopimuksen, jota sitä sitten voidaan laajentaa muihin maihin ja joka voitaisiin viedä sitten VTOn alaisuuteen. Tietysti me teemme myös kahdenvälisiä alueellisia kauppasopimuksia. Aloitamme pian suunnit- äh, neuvottelut vapaakauppasopimuksen päivittämiseksi Meksikon kanssa ja olemme nyt valmistelemassa mandaattia, jonka toivottavasti saamme jäsenvaltiolta jo tulevina viikkoina. Me Etenemme myös Mercosur-neuvotteluissa. Neuvottelut jumissa jo jonkin aikaa ja aiomme tavarakaupasta antaa ensimmäisiä ehdotuksia jo toukokuussa. Vuodesta 2014 lähtien paljon on tapahtunut ja tapahtuu tälläkin hetkellä Mercosur-maissa, mutta tämä on tietysti meille loistava tilaisuus EU-ssa, mutta myös Mercosur-maissa. Olemme nämä kaksi sopimusta, Sedikin ja EAKin, nämä talouskumppanuussopimukset saaneet allekirjoiteta. Ukrainan kanssa tehty vapaakauppasopimus tuli voimaan ensimmäinen tammikuuta ja teemme tietysti Ukrainan hallituksen kanssa yhteistyötä, jotta Ukraina voi hyötyä sopimuksesta, mutta tietysti uudistusprosessi jatkuu myös Sama pätee myös Moldovaan ja Georgiaan. Olen käynyt näissä kaikissa maissa juuri vastikään. Ja juuri tällä viikolla me käymme neuvotteluita Tunisian kanssa. Tämä koskee eteläistä naapuruuspolitiikkaa. On hienoa, että tässäkin edetään. Mitä tulee Aasiaan, juuri ennen joulua aloitimme neuvottelut Filippiinien kanssa. Ensimmäinen muodollinen neuvottelukierros käydään pian täällä Brysselissä. Tämä on viides kahden keskinen neuvottelukierros, joka ASEAN maan kanssa tehdään. E- me haluamme saman tason kuin Singaporen ja Vietnamin, Singaporin ja Vietnamin kanssa. Filippiinit tietysti on, ne ovat suuret markkinat, joten haluamme hyvän sopimuksen. Ja tänään sitten yhdessä puheenjohtaja Junckerin kanssa tapaan Indonesian presidentin ja, ja Indonesian kauppaministerin ja toivon, että voimme aloittaa neuvottelut myös Indonesian kanssa. Olemme tehneet, tehneet valtavia valmisteluita viime viikkoina ja Indonesiahan on maa, joka on perinteisesti hyvin protektionistinen, mutta se on nyt avautumassa ja on, haluaa tehdä yhteistyötä EUn kanssa. Tietysti meillä on paljon tulossa myös Japanin kanssa ja myös investointisopimus Kiinan kanssa, eli paljon on tehtävää. Olemme tehneet myös lainsäädäntöehdotuksia, teemme teidän kanssa niiden suhteiden yhteistyötä ja myös neuvoston kanssa ja toivon, että saamme kaikkien yhteislainsäätäjien kanssa sopimuksen konfliktimineraaleista. Parlamentti pitää tätä tietysti hyvin tärkeänä, niin minäkin. Olemme käyneet kahdet kolmikantaneuvottelut ja nyt odotamme, että Alankomainen puheenjohtaja kausi ja Inta puheenjohtaja saa aikaiseksi neuvoston kanssa yhteisen linjan. Ja toivottavasti saamme tämän kesän mennessä aikaiseksi. Meillä on myös tämä kansainvälinen julkisten hankintojen väline. Siitä olemme tehneet uudistetun ehdotuksen. Toivottavasti saamme parlamentin tuen sille ja edistymme. Ja sitten kaupan suojatoimien modernisointi. Se on jumissa neuvostossa, mutta viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että meidän on käytävä tämä keskustelu ja toivottavasti neuvosto on valmis keskustelemaan tästä asiasta myös ministerineuvostossa, ei pelkästään terästeollisuuden kriisin takia. Ja sitten lopuksi vielä Kiina, tästä tulee varmasti paljon kysymyksiä ja polkumyynnin vastaiset äh, tutkinnat. Tästä me puhumme. No, Kiina ei ole markkinatalous, se on aivan päivän selvää. Nyt me tarkastelemme sitä, miten laskemme nämä äh, polkuminin vastaiset toimet ja mitä teemme tämän VTOn pöytäkirjan suhteen, joka tämän vuoden lopulla loppuu. Eilen illalla oli julkisen kuulemisen määräaika ja olemme saaneet 5000 vastausta ja viimeisten kahden päivän aikana niitä tuli vielä oikein paljon. Tietysti meidän pitää analysoida ne. Meillä on ollut myös julkisia tapahtumia ja sidosryhmätapahtumia, jotta voimme kuunnella kaikkia mielipiteitä tästä asiasta. Tietysti teemme niistä yhteys, yhteenvedon ja sitten meillä me jatkamme tätä julkista kuulemista. Tietysti me, me katsomme tarkasti myös vaikutuksia talouteen, työllisyyteen ja, ja, mahdollisia, ja mahdollisia tapoja modernisoida kaupan suojatoimia. Tämä prosessi on siis käynnissä ja toivottavasti saamme sen kesäkuuhun mennessä päätökseen. Sitten tietysti myös parlamentin kanssa keskustelemme siitä. Monet komission kollegion jäsenet osallistuvat tähän. Olemme käyneet avoimia keskusteluita ja yritämme kaikkien mielipiteitä kuunnella. Avoimet markkinat ovat tärkeitä vauraudellemme, mutta tarvitsemme myös tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet kaikille, joten kaupan suojatoimien pitää olla tehokkaita silloin, kun niitä tarvitaan, ja tältä pohjalta teemme päätöksemme. Tässä siis muutama asia, jonka parissa teemme töitä. Olen varmasti muutaman unohtanutkin, mutta varmasti muistat, muistutatte siitä minua. Kiitos tästä mahdollisuudesta pitää tämä alustus. Odotan illalla keskusteluita. Discussion I would like to mind. Kiitos Cecilia. Ennen kuin lähdemme keskustelemaan, haluaisin muistuttaa, että tämä ei ole ihan normaali keskustelu ja vastaus tapaaminen, vaan kyse on jäsennellystä vuoropuhelusta, eli meidän pitäisi keskittyä tähän työohjelmaan ja ehkä vähän tulevaan komission työohjelmaan. Me tietenkin keskustelemme myös poliittisten ryhmien kanssa ja lähetämme sitten valiokuntien puheenjohtajien kokouksiin näitä kysymyksiä ja kommentteja. Ja sitten tämä tulos lähetetään kaikkiin valiokuntiin ja toivottavasti parlamentin kanta saadaan sitten uuteen komission työohjelmaan kesätauon jälkeen. Ensin puheenvuoron saavat poliittisten ryhmien koordinaattorit ja sen jälkeen muut jäsenet. Pyydän pysyttäytymään noin kolmen minuutin puheajassa, jotta meille jää riittävästi aikaa keskusteluun. ja kaikki jäsenet, jotka niin haluavat, pääsevät osallistumaan. Ensin EPP Daniel Kaspari. Arvoisa komission jäsen Cecilia, hyvä. Erittäin hyvin on esitetty, että meillä on menestystä, josta voidaan kiitellä teidän työtä myös Nairobin VTO-kokouksessa. Ja, I didn't know that you need translation from... En arvannut, että tulkkausta tarvitaan Saksasta Saksaan. Ja, also ich wollte gerne eingehen auf die... Niin. Menestyksestä, jota on saatu aikaan, paljon on saatu aikaan VTO Nairobin kokouksessa – SETA ja Vietnam-työ on edistynyt hienosti. Siitä sydämelliset kiitokset. Teitä voidaan kiitellä siitäkin, että Merkosurin ja muiden neuvotteluiden osalta nyt todella edetään. Minua kuitenkin huolettaa lähes kaikki, mikä ei liity EUn ulkopuolelle, vaan EUn sisälle, jos ajatellaan lainsäädäntötyötä. Me emme oikein nyt etene. DTI-uudistus esimerkiksi, IP-lainsäädäntö uuden komission ehdotuksen jälkeen ehkä saa ihan myönteisen vastaanoton parlamentissa, mutta ei neuvostossa. Konfliktimineraalien osalta keskustellaan, mutta ei edetä oikein, eikä myöskään kidutukseen liittyvien tuotteiden osalta. Eli mikä voisi olla nyt sellainen asia, että päästäisiin eteenpäin, kun nämä kaikki asiat ovat neuvostossa jumissa. Ja toinen kysymys, Singapore. Jossain vaiheessa saadaan tuomioistuin päätös ja sitten on pohdittava, miten suhtaudutaan tähän sopimukseen, joka on oikeastaan valmiiksi neuvoteltu. Mutta investointisuoja Vietnamin ja Kanadan kanssa on sovittu toisin. Onkohan komissiolla tässä jo jonkinlainen suunnitelma, ettei nyt menetettäisi liikaa aikaa, vaan voitaisiin huolehtia siitä, että Singaporen sopimuksen kautta saadaan jotain aikaiseksi, että edetään ratifioimiseen. Tai ehkä hyvin pian saadaan lisäneuvottelut käytöön, jotta tämä sopimus voi astua voimaan. Ja kolmas suuri aihe, markkinatalous. Jos ajatellaan jäsenneltyä vuoropuhelua, niin tuo aihe on varmasti – ykkösprioriteetti toiselle puoliskolle. Meidän ryhmällämme on hyvin tärkeää se, että joulukuun 2016 jälkeenkin meillä on polkumyynnin vastainen tehokas keino. Että meillä on keino, jossa Euroopan unionina voimme pitää kiinni vetoon oikeudesta. Se tuntuu vaikeammalta, kun ajatellaan julkista keskustelua tällä hetkellä. Tehän viestittekin kesäkuista julkista kuulemista, mutta miltä näyttää nyt ihan konkreettinen aikataulu, jotta me voimme antaa jotain tietoa huolestuneille kansalaisille, mitä markkinatalousmaan asemalle Kiinan osalta tapahtuu, mitä komissio ehdottaa ja miltä voisi näyttää lainsäädäntötyön aikataulu. Kiitos. Kiitos. David Martin, SED-ryhmä. Thank you. Kiitoksia. Useat kollegat haluavat esittää kysymyksiä. Yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin monenvälisistä suhteista ennemminkin kommentti mielelläni. Kuuntelin teidän kommenttejanne tästä ja siitä, että edelleen äh, tuette tätä. On äh, erittäin hyvä, että edelleen puoletaan monenvälistä järjestelmää. Tässä vain kommenttina, että olemme teidän rinnallanne tämä äh, jäsennelty vuoropuhelu, tietenkin komission, komission työohjelma myös. Ja sitten äh, äh, mitä tässä itsekin sanoitte kaupan suojatoimesta, uskomatonta, että tämä ei ole nyt tulossa kauppaneuvoston kokoukseen toukokuussa. Mielestäni meidän pitäisi sitä sinne ajaa aika kovastikin. Tiedän, että itse teette parhaanne. Mutta jos nyt haluamme edistää asiaa, tämä on komissiolle mahdollisuus parantaa tilannetta ja usein komissiota on kritisoitu siitä, ettei olla oltu riittävän nopeita kaupansuojatoimikysymyksissä, mutta meidän pitäisi tosiaankin olla tässä eturintamassa ja koska kriisin keskellä. Tästäkin pitää keskustella ja jos näin ei tehdä, niin silloin kyllä vältellään velvollisuuksia. Ja sitten yksi ehdotukseni ajatellen vuoropuhelua, me emme ole tästä vielä keskustelleet, ja kyseessä on tilanne, että me annamme kaksikäyttötuotteet ja siitä on, siitä on jo kaksi vuotta, kun tästä on tehty julkilausuma. Ja olemme nähneet, että rikollisuus leviää yhä enemmän. Silloin meillä pitäisi olla kaksi käyttötuotteissa paljon parempi sääntely. Voisiko tästä komissio tehdä myös ehdotuksen? Kiitos paljon Emma. Uh, good morning, uh, Hyvää huomenta komission jäsenelle. Kiitos tästä alustuksesta. Siinä tulikin jo monet tiedot, joita aion kysyä. Tietysti on tärkeää puhua Aasiasta ja siitä, mitä tärkeää on lisätä suhteitamme ja vahvistaa niitä Aasian maihin, ennen kaikkea kun puhumme nousevista markkinoista. Kuten kollega Kaspari sanoi, Singapore on hyvin tärkeä tällä alueella, joten tässä pitää saada edistystä. Onko teillä aikataulua sen suhteen? Voitaisiinko tätä prosessia nopeuttaa? Minusta olisi hienoa, jos nopeasti päästäisiin eteenpäin, ettei jäädä jälkeen. Lisäksi haluaisin kysyä Taivanista. Voisimmeko saada sijoitussopimuksen aikaiseksi Taivanin kanssa? Pitääkö tämä sitoa Kiinaan? nämä markkinatalouskeskustelut eivät suju ö, kovin hyvin, joten ehkä voitaisiinko Taivanin sopimus saada aikaiseksi jo ennen. Entä sitten Intia? Nyt huippukokouksen jälkeen, mikä on tilanne Intian kanssa? Onko heidän puoleltaan tullut palautetta muun muassa säännöllisestä vuoropuhelusta, ennen kaikkea mitä tulee tuotteisiin kuten autot, alkoholi ja viinit? Joo, oh, tietysti on hieno kuulla Meksikosta. Tämä on täysin keskeistä. Meillä pitää olla tämä sama kunnianhimon taso. Haluaisin keskittyä kuitenkin ennen kaikkea tähän aikaan, jota tarvitaan äh, sopimusten aikaansaamiseksi. Entä tämä, entä tämä äh, sopimusten kääntäminen ja laillinen äh, tarkistaminen – kestääkö se teidän mielestänne liian kauan, sillä TTIP laadittiin kuuden kuukauden aikana ja Etelä-Korean sopimu- sopimukseen meni, äh, meni vuosi ja sitten äh, SETAan meni yli vuosi. Me haluaisimme edistyä nopeasti, nopeasti, joten meidän pitäisi saada tämä prosessi nopeutumaan. Tietysti olen tyytyväinen TTIPin siihen, siinä etenemiseen ja ennen kaikkea PK-yritysasioihin. Juuri tätä ECR haluaakin tällaisilla sopimuksilla saavuttaa. Kiitos paljon Maritja. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Pyrin rakentamaan puheenvuoroni kollegoiden kommenttien varaan, kun todella on nyt kunnianhimoinen ajatus siitä, mitä konkreettisia tuloksia haluamme. Joskus mietin vähän sitä, onko integroidumpi kaupan agenda, jossa on arvoja mukana ja jossa halutaan tätä kaikkien kauppaa. Onko se mahdollista, kun ajatellaan kauppapääosaston kapasiteettia? Me keskustelimme eilen mahdollisista sopeutuksista, joita haluamme tehdä. Haluaisin vain sanoa, että nyt on hyvin paljon odotuksia, ei ainoastaan avoimuuden osalta, mutta myöskin niin, että ihmiset, kansalaisyhteiskunta, yritykset, kaikki haluavat olla näissä asioissa mukana, saada äänensä kuuluviin. Ja onko tämä mahdollista, kun ajatellaan, miten paljon uutta sitoutumista tiedotuspolitiikka ja niin edelleen tarvitaan. Parlamentti olisi varmasti valmis harkitsemaan, mihin toimiin pitää ryhtyä, että kapasiteetti ja pääosastolla olisi. Toiseksi olen Daniel Kasparin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että monet kysymykset ovat neuvostossa nyt jumissa. Se on kyllä huolestuttavaa. Tässä mielessä kysyisin, voisitteko sanoa vähän lisää niistä huhuista, joita olemme kuulleet viime aikoina? Olemme kuulleet, että presidentti Obama ehkä haluaisi esittää minihuippukokouksessa jotain TTIP-asiaa, kun hän tapaa Euroopan johtajia. Se olisi mielestämme ongelma, kun ajatellaan, että markkinoille pääsy ja julkiset harkinnat ovat kysymyksiä, jotka ovat edelleen avoimena. Tässä on kysymyksiä, jotka eivät ole kiistanalaisia EUn puolelta alun perin, mutta toivon, ettei nyt synny poliittista realiteettia näistä yhteyksistä. Kolmanneksi haluaisin painottaa sitä, että kaksikäyttötuotteiden asetusta on uudistettava. Jos ajatellaan käytännön kehitystä, sitä miten nopeasti teknologia kehittyy, pienempää, nopeampaa, hyvin haitallista tuotetta on tulossa nopeasti. Eli tässä on otettava huomioon teknologian kehittyminen. Tällä viikolla – Italia on hacking-tiimin osalta tehnyt päätöksensä. Tätä yritystä on epäilty siitä, että diktatuureihin myydään tuotteita. Tämä ei luultavasti oli laitonta. Jos näin toimitaan ilman avoimuutta tilivelvollisuutta, niin tämä on kyllä todella kiireellinen asia, että tätä asetusta päivitettäisiin. Joten painottaisin tässä edistyksen tarvetta. En puhu kauempaa, että kollegoillekin jää aikaa. Kiitos. Kiitos paljon, Helmut. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen Malmströmille. Minultakin muutama kommentti siihen, mitä muut jo sanoivat, ähm, mutta myös siihen, mitä sanoitte painopisteestä ja tulevista toimista. Kauppastrategiassa eli Trade for Allissa laitoitte painopisteen ennen kaikkea reiluun kauppaan, se on minusta tärkeää ja tätä pitää jatkaa. Eli miten voimme reilun kaupan ajatusta jäsenvaltioissa, mutta myös kumppanuusmaissa edistää, sillä tämä on perusta sille, että kauppa ei pelkästään kasva, vaan tuottaa hyötyä ihmisille. Ja sanoitte, että VTO ensin, no kyllä, monenväliset sopimukset ovat tärkeitä, mutta mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti? Tämä johtaa siihen ulottuvuuteen, että tässä luettelossa on paljon kahdenvälisiä sopimuksia ja ö, plurilateraalisia sopimuksia, mutta ö, hyvin vähän monenvälisiä sopimuksia, joten miten vuonna 2017 saamme vahvistettua tätä monenvälistä aspektia. Ja sitten vielä toinen ulottuvuus. Eilen puhuimme monivuotisesta rahoituskehyksestä tässä valiokunnassa ja haluaisin sanoa, että kun puhumme kansainvälisen kauppapolitiikan jatkosta, niin meidän pitäisi myös katsoa sitä, missä jää tuloja puuttumaan tullien poistamisen takia, missä jää omia varoja EUlle puuttumaan, niin miten ne korvataan EUn talousarviossa, kun kansainvälisellä kauppapolitiikalla siis poistetaan tulleja. Sehän myös vaikuttaa EUn omiin varoihin. Miten siis tulevaisuudessa komissio horisontaalisella yhteistyöllä komission yksiköiden välillä komissio ottaa tämän huomioon. Onko komissiolla siis strategia sen suhteen, miten voidaan EUn omia varoja strategisesti hoitaa? Tarvitaanko jonkinlaisia uusia veroja? Pitäisikö rahoituspalvelut ottaa ehkä nyt tarkemmin huomioon Panaman paperit, verojen välttely, nämä kaikki kysymykset haluaisin tässä ottaa mukaan. Meidän pitää johdonmukaisesti myös tässä tehdä selkeää lainsäädäntöä. Neljänneksi Kiinan markkinatalousasema, no se on valtava aihealue. Pitää olla selvillä siitä, että minä maaliskuussa täysistunnossa ehdotin kahden välistä sopimusta kilpailukyvystä Kiinan ja EUn välille. Näin voitaisiin työllisyyden polkumyyntiä käsitellä ja kaupan polkumyyntiä. Tämä, tämä, näin voitaisiin tämä vastakkainasettelu estää. Minulla olisi vielä paljon kysymyksiä Venäjästä ja korruptiosta, myös esimerkiksi Itä-Euroopassa, Ukrainassa ja Moldovassa. Siellähän on myös esimerkiksi EU-edustajan mukaan paljon korruptio-ongelmia. Meidän. Kiitos. Tässä olivat koordinaattorit. Nyt on yksitoista puheenvuoropyyntöä. Ja puheenjohtajasta on pidettävä kiinni. Edustaja Buchner. Selvä. 12 puheenvuoropyyntöä siis. Muita en enää salli. 12 puheenvuoroa. Ensin Gretchen Darling. Chair, thanks. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Haluaisin aluksi sanoa, että minä olen tyytyväinen tähän sitoumukseen, jonka komission jäsen on äh, osoittanut parlamentin valvonnalle. Ja me olemme todellakin nähneet nyt paljon edistystä parlamentin valvonnassa ja siinä, että on lisätty demokratiaa EUn kauppapolitiikassa. Tämä on myönteistä kehitystä ja meidän täytyy sitä edistää. Varmasti tiedätte, mikä on tilanne iso britannian kansanäänestyksessä. Kyse on demokraattisesta valvonnasta ja miten kauppapolitiikka kehittyy, vaikka ympärillä liikkuu myyttejä ja erilaisia kampanjoja, mutta meidän pitää osoittaa aivan selvästi asia, että minä haluaisin teiltäkin kannanoton EU se on tilivelvollinen kansalaisilleen myös kauppapolitiikassa. EU toimii Euroopan kansalaisten edun mukaisesti neuvotteluissaan. Ja jos nyt laajennetaan tämä avoimuus, jota on nähty TESA- ja TTIP-neuvotteluissa, e jos se laajennetaan kaikkiin kauppaneuvotteluihin, se osoittaisi konkreettisesti, miten avoimuus toimii. Ja yksi muista näkökohdista, joka liittyy demokraattisen valvontaan, mm, liittyy siihen, että ihmiset suhtautuvat epäileväisesti siihen, miten tulevia kauppasopimuksia käsitellään. Meidän ministerimme voimme päättää, voivat päättää kauppasopimuksista ennen kuin parlamentti äänestää siitä Tämä on asia, josta myös UK on samaa mieltä, mutta parlamentti siis voi äänestää ennen mitään väliaikaista sovellusta, te sanoitte, että aiotte komission jäsenenä jatkaa tätä käytäntöä, mutta nyt suhtaudutaan epäileväisesti tietyissä piireissä ja sitä ja TTIP voitaisiinko sitä, niitä siis soveltaa väliaikaisesti ennen äänestystä parlamentissa. Haluaisin kuulla teiltä, että EUn kauppa sopimuksia ei väliaikaisesti sovelleta ennen kuin e, Euroopan parlamentti on antanut kantansa ja ne on ratifioitu. Kiitos paljon edustaja Kiitos paljon puheenjohtaja. Niin, Oikeastaan olisin Kötyn Dalinin kanssa samoilla linjoilla. Minustakin tuntuu, että ongelmia on. Romania haluaa veto-oikeuden setaan Ranskan kanta T-tippiin. Ja olemme kuulleet, että oikeussääntelyyn ei toteudu ISDS-tapauksissa. Omassa maassani sosiaalitaloudellinen neuvosto on ottanut kielteistä kantaa, kun ja Alankomaiden viljelijät ovat vastustaneet TTIPiä. Näihin sopimuksiin liittyy paljon huolia, paljon vastustusta. Kauppaministeri Freeland sanoi Kanadasta, että hän uskoo, että ensi vuoden alusta sopimus astuu jo voimaan, eli ennen kuin jäsenvaltiot pääsevät ottamaan kantaa. Jos ajatellaan Ukrainan sopimusta, niin komission virkamies sanoi, että tätä sopimusta voidaan väliaikaisesti soveltaa loputtomiin. Eli näin komissio jättää jäsenvaltiot aivan huomiota. Haluaisin takuita teiltä siitä, että jäsenvaltioiden demokraattiset prosessit voidaan ensin käydä läpi. Sopimukset eivät voi muuten astua voimaan, eivät väliaikaisesti, eivätkä muutenkaan. Kiitos. Kiitos. Ima. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta komission jäsen. Kiitoksia puheenvuorostanne. Minulla on kolme konkreettista kysymystä. Ensimmäinen liittyy latinalaisen Amerikan suhteisiin. Vaikuttaa siltä, että Mercosur on Mercosurin tulokset ovat hyvä uutinen, mutta tämä poliittinen tasapaino Brasiliassa, haluaisin nähdä millaisia riskejä on tässä prosessissa minkälaisia näkökohtia siinä pitää ottaa huomioon, jotta ei toisteta aikaisempia virheitä. Ja mitä tulee sitten Ecuadoriin, me kaikki olemme tietoisia siitä, että jos nopeasti ei, ote, ei äm, aseteta voimaan ähm, Ecuador-sopimusta, niin tilanteesta tulee hyvin hankala, koska silloin mm, SGP Plus äh, katoa ja silloin äh, tietenkin pitää ottaa huomioon myös äh, maanjäristyksen seuraukset. Haluaisin tietää, mitä voimme tehdä, jotta voimme rauhoitella ekvadorilaisia, jotta hyvin nopeasti saadaan sopimus voimaan, jonka avulla voidaan uudelleen käynnistää taloutta. Ja sitten äh, latinalaisesta Amerikasta haluaisin tietää, millaista aikataulua olette ajatellut äh, Chilen suhteen äh, ja mitä tulee sitten valvontaan ja seurantaan, kun allekirjoitettuja sopimuksia täytäntöön pannaan. Tässä ähm, me olemme lukuisia sopimuksia allekirjoittaneet, mutta ei välttämättä seurata niitä, jotka on jo allekirjoitettu. Pitäisi olla paljon enemmän ex post-arviointia, miten täytäntöön pannaan ne sitoumukset, joihin on ryhdytty. Eli nämä meiltä puuttuu tieto siitä, ovatko nämä sopimukset, jotka on allekirjoitettu, tehokkaita siinä mielessä kuin mihin ne on tarkoitettu, mitä tulee Kiinasuhteisiin sen lisäksi, mitä jo tiedämme markkinatalousasema esimerkiksi. Minua huolestuttaa myös seuraava asia. Monet kiinalaistuotteet tulevat meidän maihimme ilman, että ne täyttävät standardeja, joita sovellamme EU EU:ssa ja Tämä johtuu siitä, että meillä ei ole mahdollisuuksia tarkastella kaikkia eri kriteereitä, joita meillä on. Ja tämä vaikuttaa tietenkin omaan teollisuuteemme. Mahdollisesti voidaan tehdä yhteistyössä, yhteistyötä tullin ja kaupan kanssa, jotta tosiaankin tuotteet, jotka tulevat EU-hun, täyttävät vaatimukset. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos paljon. Edustaja Moska. grazie. Anche io voglio ringraziare e complimentare la commissione. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää ja onnitella komission jäsentä siitä, miten aktiivista kauppapolitiikkaa hän on harjoittanut viime vuoden aikana. Onnittelut näistä saavutuksista. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin Kiinasta. Haluaisin kiittää ensinnäkin tästä päivityksestä. Tiedämme, että eilen tämä julkinen kuuleminen päättyi ja tietysti nyt tarvitaan aikaa työn edistämiseksi, mutta kun ajatellaan tätä painetta, joita kohdistuu toimielimiin myös Euroopan parlamenttiin, meidän ryhmämmehän on antanut jo kantansa tästä. Haluaisin siksi kysyä ensinnäkin, että Ehkä en kuullut kaikkea, mutta ajattelin vain, että onko tämä alkuperäinen aikataulu, että komissio esittäisi ehdotuksen kesäkuussa tai, tai heinäkuussa, kunnioitetaanko nyt tätä, että pidetäänkö tästä alkuperäisestä aikataulusta kiinni? Entä sitten Toinen kysymys, josta ei ole vielä ollut puhetta ja joka minua kiinnostaisi. Haluaisin tietää, miten pitkälle on edetty näissä vihreissä tuotteissa, vihreitä tuotteita koskevissa keskusteluissa. Vaikuttaa siltä, että tämä asia on joutunut vaikeuksiin, mutta siinäkin pitäisi edistyä. Kiitos oikein paljon. Edustaja Fisas. Gracias, presidente. Gracias, komissaria. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja erittäin tyytyväinen olen siitä, että on otettu esiin se, että Kiina ei täytä markkinatalousvaatimuksia. Minun mielestäni tämä on perustavanlaatuinen kysymys. Tässä pitää valvoa, niin kuin sanoittekin, hyvin tarkkaan kaikkia ympäristövaatimuksia, työoikeusvaatimuksia ja e, polkumyyntikysymyksiä. E, e, tässä mietin myös keräämisiä tuotteita, kirurgisia ja monet kohdat tässä jo on otettu esiin. Tämä sopimuskysymys on erittäin tärkeä meille on kerrottu, että, äh, että tullitilanne vaihtelee hyvin paljon Euroopassa äh, maasta toiseen ja tämä aiheuttaa vääristymiä ja haluan toistaa eh, sen, mitä eh, tässä sanottiin äsken eh, latinalaisesta Amerikasta. Me tiedämme kyllä, että tämä ei riipu täysin komissiosta, vaan neuvostosta tällä hetkellä. Mutta esimerkiksi öljykysymys, hinnanlasku ja maanjäristys on sellainen asia, että, että jos ei saa nyt sitä sopimusta, joka pitäisi olla, on hyvin hankalassa tilanteessa. Ja seuraukset voivat olla todellakin tuhoisia, ei pelkästään heille, vaan myös meille. Meksiko mainittiin myös, me tiedämme, että tilanne siellä samoin kuin Merkosurin osalta. Tässä on mahdollisuuksia ja tässä on osoitettu jo avoimuutta neuvotteluissa, mutta toisaalta meidän pitää miettiä Brasilian tasapainoa, että vaarantaako se Mercosur-neuvotteluja? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Äh, Kiitos komission jäsen Malmström. Kaksi seikkaa minulta, jotka minulle erityisen tärkeitä. Sanoitte itse, että nyt aiotaan keskittyä sopimusten täytäntöönpanoon ja valvontaan. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesta? Mitä rakenteiden ja resurssein muutoksia on suunniteltu tätä varten? Sillä tämä tietysti vaatii ihmisresursseja komissiossa, mutta ennen kaikkea kun ajatellaan sitä, että halutaan kaikki nämä sopimusten vaatimukset täyttää, niin silloin pitää mennä paljon pidemmälle ja pitää myös komission yksiköiden välillä tehdä yhteistyötä, kun ajatellaan Afrikan ja Karibian maiden kanssa tehtyjä sopimuksia, niin silloin pitää ajatella, että tämä koskee paljon myös kestävän kehityksen strategiaa. Tämä menee pidemmälle kuin kauppa. Eli meidän pitää taata johdonmukainen politiikka. Miten ajatte tämän tehdä? Onko teillä suunnitelmia siitä, miten tämä aiotaan hoitaa? On hienoa, että sopimuksissa on kunnianhimoisempia vaatimuksia, mutta ei riitä, että nämä sopimukset allekirjoitetaan, vaan silloin eh, nämä vaatimukset pitää myös täyttää ja politiikan pitää olla johdonmukaista. Toinen kysymykseni koskee kumppanuus- ja assosiaatiosopimuksia itä-eurooppalaisten valtioiden kanssa. Minua on ihmetyttänyt, kun nyt yhtäkkiä äh, Ukrainan kanssa on e, esitetty viisumivapaussopimusta. Mitä, mitä tässä otetaan huomioon? Hollannin kansan äänestys. Kyllähän se on ongelma, jos yksi valtio enemmistönä on hylännyt tällaisen sopimuksen. Ja mitä, mitä johtopäätöksiä tästä nyt tehdään? monet näistä toiveista, joita assosiaatiosopimuksesta tuli, ovat nyt epäonnistuneet. Tämä, täällä jo mainittiinkin. Ehkä voisitte tästä vielä mainita, miten haluamme myös luoda suhteemme Venäjään, sillä nämä maathan ovat Venäjän naapurivaltioita ja ne, niillä on tietyt yhteydet Venäjään, joten on tärkeää, että tässäkin teemme johdonmukaista politiikkaa myös Venäjän suuntaan. Mitä aloitteita on suunniteltu? Onko tällaista jotain suurta aloitetta tulossa? Se kiinnostaisi minua. Kiitos. Kiitos Agnes. Was, was looking for the wrong set of buttons. Niin. Um, um, let me... Katsoin väärän napin suuntaan tässä, anteeksi. No, ensin kiittäisin kunnianhimoisista suunnitelmista ja energiasta, jolla ajatte kauppapolitiikkaa. Tuskin olen viimeinen, joka kiittelee tässä mielessä, mutta kiittelisin kuitenkin. Toiseksi Kiinnostavia kysymyksiä on esitetty jo paljon kollegoiden suilla, joten puhummeko lyhyesti? Minulla oli kysymys, joka liittyi eri huhuihin kuin Maritje Saaken esittämiin huhuihin. Yhden huhun mukaan sanottiin, että koska amerikkalaiset eivät halua Kiinalle markkinatalousasemaa, meitä uhataan, että jos me näin teemme, niin siihen päättyvät sitten TTIP-neuvottelut. Ehkä tämä on aihe, johon liittyy huhuja paljon, mutta minä kiinnostaisi kyllä saada vahvistusta tai ehkä voisitte kieltää tämän huhun. Olen alankomaista, kuten tiedätte, joten minä mietin tuota kollega Schusterin esittämää kysymystä myös, eli mitä tapahtuu kauppasopimuksille – kun otetaan huomioon Alankomaiden kansanäänestyksen tulos. Kuten ehkä tiedätte, nyt jo allekirjoituksia kerätään seuraavan kansanäänestykseen, z äänestykseen Onkohan teillä ohjelmassanne ajatuksia siitä, voitaisiinko jakaa aito kau- kaupan osa jotenkin kauppasopimuksista ja saada nämä investointilausekkeet ja sääntelykysymykset toiseksi osaksi. Että ei olisi enää tällaisia sekasopimuksia, vaan ainoastaan eurooppalaista toimivaltaa siinä mielessä. Ja toisaalta Singaporin tuomioistuinpäätös mitä sanotte siitä, kun tässä pohditaan juuri tuota sekasopimuskysymystä. Voi, jos voisitte auttaa tässä mielessä, olisi kiitollinen. Merci. Merci, monsieur le président. Je très... Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti, koska melkein kaikki aiheet on jo otettu esille. Minulla olisi kysymys, joka koskee Mauritiuksen sopimusta YK on yleiskokous on vuonna 2014 päättänyt tästä. On, on puhuttu ISDSstä ja avoimuudesta. Tämä yleissopimus on käytännössä jumissa jäsenvaltioiden tasolla. Haluaisin tietää, miksi jäsenvaltiot tämän, jäsenvaltiot tämän jumittavat. Eikö haluta avoimuutta ISDS-prosessiin? vai onko kyse toimivallasta? E, kiistävätkö jäsenvaltiot toimivallan näissä investointiasioissa? Sanovatko ne, e, että se on niiden yksivaltaista toimivaltaa? E, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Mielestäni meidän tehtävämme kauppapolitiikassa Euroopan osalta on tärkeä kahdellakin tavalla. Se on tärkeä, koska Eurooppa on kriisitilanteessa ja se vaikuttaa tietenkin kansalaisiin. Mielestäni kauppapolitiikka muihin alueisiin verrattuna on hyvin tärkeä silloin, kun halutaan varmistua siitä, että ihmiset jälleen luottavat Eurooppaan politiikkaan. Ottaisin esiin sen, että olisi hyvä muistaa, että merkittävimmät kysymykset, joista puhumme. En erikseen mainitse Kiinaa, TTIPiä ja muita kauppasopimuksia, mutta olen kyllä sitä mieltä, että nyt pitää toimia nopeasti ja hyvin. Me emme voi odottaa tekemättä mitään ja sanomatta mitään. Päätökset pitää tehdä koska tarvitaan myös vastauksia, ja niitä tarvitaan esimerkiksi Italian suhteen, eh, koska siellä teollisuussektori on eh, tosiaan kärsinyt paljon. Ja enemmän se vielä kärsii, jos eh, Kiina saa markkinatalousaseman, mutta pitää olla varovainen ja löytää parhaat ratkaisut. Näin pitää toimia TTIPinkin suhteen kun puhutaan maantieteellisistä merkinnöistä. Me, me äänestimme siitä enemmistöllä ja toivottavasti näin on, kun me mennään täysistuntoon. Mutta lopuksi komission jäsenä ottaisin esiin vielä sen, että kauppapolitiikamme on joskus liian aggressiivista, kun teemme yhteistyötä kolmansien maiden kanssa Esimerkiksi kun mietitään Etelä-Italiaa, emme me, me pysty jatkamaan tilanteessa, jossa rahallinen tuki on näin suuri, 500 miljoonaa euroa Tunisialle, jossa menettely, menettelyjä helpotetaan. Joka tapauksessa, kun kaupasta puhutaan, oliivit, viini, appelsiinit, näillä alueilla on ongelmia ja tämä on asia, josta jossa emme voi myöntyä, koska tässä myös Euroopan imagoa poljetaan. Joten meidän pitää kyllä tehdä jotakin, jota muutamme tilanteen suunnan. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Mare, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsenelle, että olet täällä valiokunnassa. Minusta on kuitenkin tässä jotakin parakso, paradoksa, paradoksaalista teitä onnitellaan näistä edistyksestä. No tietysti olette parempi kuin edeltäjänne, mutta kuitenkin kaikkialla Euroopassa on, täl, on vastarintaa ja ennen kaikkea mitä tulee kauppasopimuksiin, voidaan puhua TTIPstä, mutta myös muista tästä TISasta, Ukraina-sopimuksesta. Tästähän tuli negatiivinen kansanäänestys pro-eurooppalaisessa maassa, joten meidän pitää kyllä miettiä tätä tässä on oikeastaan metodologinen vallankumous, intellektuaalinen vallankumous menossa mutta myös siinä, ja siinä mielessä, miten komissio neuvotteluvapaakauppasopimuksia te, jos, jos te kuitenkin kysytte tästä kansalaisten mielipidettä, kansalaiset sanovat ei, ensinnäkin koska avoimuutta on vähän, no tietysti edistystä on tullut, mutta ei kovinkaan paljon. Tietysti jos kysytään monikansalliselta yritykseltä, ne, ne sanovat kyllä, mutta mielestäni tässä pitäisi nyt ottaa aikaa. Tässä on hieman kaksi naamaisuutta olemassa. Jos otetaan seta, jos seta tulee, niin silloin pitäisi vastata kyllä vai ei, väliaikainen soveltaminen vai ei. Entä sitten TTIP? Nyt olemme kuulleet näitä huhuja jo muutaman päivän. Ja sitten TISasta kysytään parlamentin mielipidettä, mutta mutta sitten kuitenkin heti sanotaan, että no ei tätä voida ottaa huomioon. Tästä minua kiinnostaisi komission mielipide. Ja sitten viimeiseksi minua huolestuttaa tietyt jäsenvaltiot, tai ennen kuin tietysti jäsenvaltioista tämä on huolestuksen aihe, Mercosur-neuvottelut nimittäin. Tämä huolestuttaa maanviljelijöitä, Euroopassahan on tällä hetkellä maanviljelyn kriisi, joten se on tärkeä kysymys. Seuraavaksi Takkula. Kiitos. Ehkä haluatte kuulokkeet. My question in English because I have been in the another committee at 10 then... Minä ajattelin puhua suomea. Tällä hetkellä EU neuvottelee niin TISA- ja TTIP-sopimuksesta, jossa kummassakin on kuitenkin kyse palveluista osittain ja, ja Yhdysvallat on näissä osapuolena. Ja sopimukset on teknisesti toisistaan, toisistaan poikkeavia, joten tämmöinen rinnakkainen tulkinta vaikuttaa niin kuin haastavalta. Joten mä haluaisin kysyä tämmöistä komissaarilta, että mitä sopimusta noudatetaan, jos toimivalta menee niin kuin tämmöisessä toimivallan päällekkäisyystilanteessa – Noudatetaanko aina kahden välistä TTIP-sopimusta vai, so, vai, vai voidaanko soveltaa sopimusta, josta saadaan lopputuloksena myönteisempi tulos? Was that too difficult even in Finnish? I understand. Okay. Thanks a lot. And Mr. Buchner, please. Kiitos edustaja Buchner. Kiitos paljon komission jäsen reilusta kaupasta on puhuttu, mutta meillä on kyllä kovasti parantamista tässä vielä. Henkilökohtaisesti petyin kovasti Nairobin kokoukseen, koska varsinaisia ongelmia ei ratkaistu. Edelleen hän on sellainen tosiasia, että Euroopassa ja Yhdysvalloissa maataloutta tuetaan valtavasti ja kauppasopimuksen puitteissa sitten heitetään nämä tuotteet kehitysmaiden markkinoille. Näin tuhotaan pitkälti maan oma maatalous. Me olemme mukana vaikuttamassa moniin ongelmiin näissä maissa ja minun kysymykseni tai oikeastaan pyyntöni olisi, että vähän konkreettisemmin esitätte, mitä haluaisitte tehdä tällä saralla. Kiitos. Kiitos. Komission jäsen Olkaa hyvä. Tai oikeastaan lisäisin vielä jotain. Edustajien Sika Morel puheenvuoron jälkeen sanoisin, että keskustelua käydään jatkuvasti EUn kauppapolitiikasta. Ja todella epäluottamusta kohdistuu paljon Euroopan politiikkaan erityisesti kaupan alalla. Eikö keskeisin osio työohjelmaanne tulevaisuudessa olisi luottamuksen palauttaminen kauppapolitiikkaan? Niin, ettei keskityttäisi niin moneen yksityiskohtaan, vaan pyrittäisiin saamaan ihmiset mukaan tukemaan kauppapolitiikkaa. Muutenhan voimme täällä päättää vaikka mitä mahtavaa mutta kansalaiset eivät enää tätä hanketta tue. Kiitos. Uh, uh, um, uh, kiitoksia oikein kovasti, hyvät jäsenet, kaikista kysymyksistä. Pyrin vastaamaan niihin mahdollisuuksien mukaan. Tämä on tietenkin hyvin monimutkainen kysymys, koska totta kai tässä on luottamuspulaa ei ainoastaan kauppapolitiikassa, vaan yleensä politiikassa joissakin maissa. Ja totta kai kyseessä on myös poliittiset voimat, jotka käytävät hyväkseen tällaista luottamuspulaa. Ja tällä tavoin levitetään huhuja, joilla ei ole mitään perustaa. Ja koko koko asia, jota täällä puhun nyt, me olemme saaneet kauppapolitiikasta paljon avoimempaa kuin koskaan aikaisemmin Euroopan unionin historiassa. Ja se ei tosiaan ole näin avointa ollut. Se ei riitä tietenkään, mutta vähitellen yritämme saada kauppapolitiikasta läpinäkyvää kumppaniemme kanssa. Meillä on äh, valtuutuksia, e-, ehdotuksia, tausta-asiakirjoja. Otamme jäsenvaltiot mukaan, jotkut vastahakoisemmin kuin muut. Ja ennen kuin aloitamme neuvottelut, haluamme, että neuvotteluista tulee avoimia ja haluamme äh, kaikki mukaan me olemme vedonneet moniin, moniin maihin, äh, joista ajatelemme on hyvä avata markkinat, koska se lisää työpaikkoja ihmisille. Mutta kauppa ei ole ainoastaan talouskysymys, vaan kauppa tarkoittaa sitä, että edistetään arvoja ja se tarkoittaa sitä, että levitetään nämä kestävän kehityksen ihmisoikeuksien, työn oikeuksien arvoja. Me olemme olleet kansalaisyhteiskunnan kanssa, tavallisten kansalaisten kanssa yhteyksissä, jotta saisimme myös heidän panoksensa kauppapolitiikkaan. Ja me keskitymme tosiaan siihen, että täytäntöön pannaan mm, näitä sopimuksia ja ne täyttävät myös sen, mitä olemme luvanneet Varmasti saamme tuloksia, jos nähdään, että kauppapolitiikka edistää kauppaa ja edistää työpaikkoja, taloutta, ei pelkästään Euroopassa, vaan muualla. Me edistämme tärkeitä arvoja ja tällä saadaan aikaan jotakin. Tällä tavoin nämä luottamustakin saadaan takaisin, mutta tämä ei tapahdu hetkessä ja komissio jossakin määrin tosiaankin kauppapääosastossa varsinkin tekee hyvää työtä. Meillä on aika pienet resurssit, eh, mutta emme yksin voi toimia. Jäsenvaltioiden pitää myös sitoutua ja te tiedätte hyvin, että minä en yksinään voi aloittaa mitään kauppaneuvotteluita ilman eh, valtuutusta jäsenvaltioilta. Ja tietenkin olette te mukana tässä prosessissa myös, eli jäsenvaltioiden pitää sitoutua niin ikään. Ja tietenkin meitä voidaan kritisoida. Eh, se on osa tehtävänne mutta me emme voi myydä tätä kauppaa jäsenvaltioille. Niiden pitää itse olla vastuullisia. Ne tulevat eh, tuonne eh, neuvotteluihin ja sanovat, että pitää eh, nopeuttaa, saada TTIP ja sitten kotimaassa sanotaan, että hyi hyi kauheaa, ei TTIPiä, ei noiden maiden kanssa. Joten minä pyytäisin tosiaankin kansallista johtajuutta tässä. Komissio pyrkii tekemään parhaansa. Me olemme tehneet paljon kauppapolitiikan hyväksi ja toivottavasti saamme aikaan luottamusta ja me luotamme tässä teidän tukeenne. Ja sitten äh, kysymyksestä äh, Herra Gaspari, olette aivan oikeassa. Me, äh, meillä on ongelmia sisäisesti tietyillä alueilla ja konfliktimineraaleissa me olemme päässeet eteenpäin kolmikantaneuvotteluissa. Minä suhtaudun optimistisesti, että saadaan ennen kesää tuloksia aikaan. Ehm, nyt täytyy katsoa vielä TDItä. Ehm, tietenkin siinä pitää saada vauhtia me odotamme, että puheenjohtajavaltio ottaa tämän esityslistalle jossakin muodossa sitten, kun tapaamme, koska pitää keskustella siitä, miten mennään eteenpäin. Kansalaiset äh, katsovat meihin ja odottavat tuloksia, ja meidän pitää varmistua siitä, että meillä on hyvä, hyvät kaupan suojatoimet silloin, kun niitä tarvitaan. Niitä ei pidä käyttää liikaa, mutta se on, se on käyttökelpoinen väline silloin, kun kyseessä on epäreilu kauppa. Esimerkiksi Kiina ja terästeollisuus. Siinä meillä pitää olla kestävä kaupan suojatoimi ja siitä syystä meidän pitää palata tähän kysymykseen. Sitten kidutuksen vastaiset toimet. Meillä on siinä kolmikantaneuvottelut ja siinä ollaan kyllä päästy hitaammin eteenpäin tällä kaudella. Ja sitten, sitten kaksoiskäyttökysymys. Se on erittäin monimutkainen kysymys. Me toivomme, että voimme antaa ehdotuksen kesäkauden jälkeen heti Singaporesta. Niin, kukaan ei tiedä, milloin, milloin tulee tuomioistuimen päätös, että saamme selkeyttä. Odotamme kovasti, toivottavasti syksyllä. Minulla ei ole mitään lähteitä tässä. Se on sellainen instituutio, joka ei paljonkaan vuoda. Meillä oli hyvät keskustelut, oli myös valtuuskunta Singaporeen ja Tietenkin neuvottelut saatiin päätökseen, mutta täytyy katsoa myös investointikappaletta ja me olemme keskusteluissa heidän kanssaan. Sitten kun päätös tulee, no, niin voimme nopeasti mennä eteenpäin täytäntöönpanon vaiheeseen. Ja sitten herra Martin, tekin kysyitte kaksoiskäytöstä ja TDIstä näin menemme eteenpäin. Sitten Taivan äskettäin vaalit ja 20. toukokuuta virallinen tiedonanto ja sen jälkeen voimme ehkä ähm, käydä alustaviin neuvotteluihin uuden hallituksen kanssa. Sitten Intia valitettavasti me emme ole kovinkaan pitkällä siinä. Me olemme antaneet ehdotuksia, jotta saadaan nämä asiat nopeammin eteenpäin, mutta niitä ei ole hyväksytty. Aika suora viesti heille menikin tässä jo kirjeessä. Ja Valitettavasti eh, huippukokouksen tulokset eivät ole rohkaisevia, mutta jatkuvasti olemme sitoutuneita. Meillä on eri mahdollisuuksia G20 OECD. Nyt yritämme katsoa, olisiko kauppaministerin kanssa mahdollisuuksia eh, avata solmuja. Ja sitten eh, käännökset ja lakipykälien viilaaminen. Meillä on siinä aika paljon tehtävää ja yritämme vauhdittaa lakikäsittelyä ja siinä olemme tehneet ja mahdollisimman paljon tehdään yhteistyötä myös komission ja neuvoston oikeudellisen yksikön kanssa. Tähän voi mennä kolme kuukautta, mutta tämä on sellainen prosessi, joka on pakko käydä läpi valitettavasti. Ja tämä vie meidät herra Saken äh, kysymykseen resursseista. Jäsenvaltiot, äh, te ja muut, äh, kaikki antavat meille uusia tehtäviä, itsekin niitä kehitämme. Meillä on arvioinnit, täytäntöönpanot, kaikki mihin menee resursseja ähm, pääosastossa teemme kovasti töitä, mutta voisimme työllistää satoja ihmisiä lisää äh, ainoastaan niin, että teemme sen, mitä pyydetään. Avoimuus ja TDI, äh, kaupan suojatoimet, äh, kysytään minkä tähden Amerikka, emme toimi yhtä nopeasti kuin Yhdysvallat. Siellä on paljon enemmän väkeä, joten emme me voi. Ja paljon paljon huhuja liikkuu Hannoverista siellä on äh, tapahtumia, puheenjohtaja taitaa tulla sinne, minäkin menen sinne, muita komissaareja myös. Ja siellä on äh, mini-illallinen, äh, jonka kansleri, liitokansleri kansleri Merkel järjestää. Ähm, lähinnä keskustellaan turvallisuudesta, mutta varmasti myös TTIPistä. Mitkä ovat tulokset, minä en tiedä. Ja me menemme eteenpäin TTIPissä, me tapaamme joka viikko suunnilleen, mutta on paljon sellaisia asioita, joita pitää viedä eteenpäin vielä. Me olemme sanoneet aivan selveästi, että ei saada mitään kevyt kevytversiota TTIPistä. Se ei ole esityslistallakaan, koska valtuutus jäsenvaltioilta on niin kehittynyt, että jos leikataan vain tulleja, niin ei se ole mikään tulos kaikista näistä ponnisteluista. Eli meidän pitää käsitellä palvelut, maantieteelliset merkinnät ja julkiset hankinnat. Me olemme päässeet eteenpäin sääntelykysymyksissä. Ei nyt on aivan selvää, että TTIP on tärkeää, mutta katsotaan, mitkä ovat jatkotoimet. Ja sitten Scholz, me teemme töitä edelleen reilun kaupan parissa, jotta tuemme näitä käytäntöjä ja äh, haluamme kehittää eurooppalaiset parametrit sen suhteen ja teemme töitä myös sen suhteen, että voidaan äh, viedä käytäntöön tämä äh, ehdotus siitä, että annettaisiin palkinto reilun kaupan aloitteista. Ja sitten VTO, hyvin kiivat keskustelu käynnissä siitä, miten mennään eteenpäin ja syksyyn mennessä tarvitsemme jonkinnäköisen suunnitelman siitä, mitä haluamme MC11 eh, joulukuussa 2017, joten eh, jos Eurooppa ja VTOn ystävät haluavat äh, tätä ajaa eteenpäin, niin meidän täytyy saada aikaan realistinen, mutta kunnianhimoinen esityslista. Tämä äh, on sisäistä työtä, EUn sisäistä työtä. Me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa ja tästä on myös kansalaisyhteiskunnan kanssa keskustelu, julkinen keskustelu, osallistun siihen itsekin ja on eri mahdollisuuksia, puhua myös VTOsta OECD-kokous äh, Pariisissa kesäkuussa ja siellä puhutaan VTOn tulevaisuudesta ja vähitellen äh, mennään eteenpäin. Äh, parlamentin panos on myös tervetullut. Sitten tuli ähm, menetetyt tullimaksut otettiin esiin. Jäsenvaltiot ovat vastuussa tullien täytäntöönpanosta. Joilla, joillakin on vielä töitä jotta EUn standardeja noudatetaan. Vien tämän kommentin eteenpäin vielä tullista vastuussa olevalle kollegalle. Ja e, sitten nämä tullitulojen menetykset, siellä on tietenkin automaattinen kompensointimenetelmä budjetissakin. Investi investointisopimusneuvottelut EU ja Kiinan välillä, ne ovat meneillään juuri. Silloin puhutaan äh, samoista toimintaolosuhteista e, investointisuhteissa Kiinan kanssa. Ja sitten Kirsten Darling, äh, minäkin olen kuullut äh, tästä kansanäänestyksestä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Olen lukenut siitä. No niin, totta kai komissio ei voi paljonkaan puuttua siihen, mutta jotkut kysymykset, joita tässä esitettiin, voin kyllä tosiaan vahvistaa tämän. Sanoin, että Euroopan kauppapolitiikka sitä johtaa muodollisesti komissio. Saamme panoksia jäsenvaltioilta ja teiltä. Mitään kauppasopimuksia ei ilman teidän panostanne ei neuvotella ja tietenkin Euroopan parlamentin vahvistus siihen tarvitaan ja niin kuin tiedätte, jokaisessa vaiheessa, neuvotteluvaiheessa me, me kysymme teiltä ennen ja jälkeen ja jäsenvaltioita myös. Meillä on jatkuvasti seurantaa. Teillä on erityistyöryhmät, äh, jotka käsittelevät tiettyjä neuvotteluja ja tietenkin tämäkin valiokunta, intavaliokunta ja me olemme sitoutuneita äh, Trade for All aloitteeseen ja haluamme, että sama avoimuus kuin TTIPissä on, on muissakin neuvotteluissa ja annetaan taustatietoa ehdotuksistamme, jotta suuri yleisö myös Brysselin ulkopuolella voi seurata näitä asioita. Monet mainitsivat äh, huhui, huhut äh, täällä parlamentissa. Voin sanoa, että jos saadaan aikaan äh, sopimus äh, jäsenvaltioiden kanssa. Sitä ei sovelleta ennen parlamentin äänestystä. Äh, tämä pätee edelleenkin, jos kyse on t tai setasta, olipa huhuja sitten mihin suuntaan tahansa, niin sovellusta ei ole ennen kuin parlamentti on äänestänyt Euroopan jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat lainsäätäjinä tässä ja e, asia on edelleenkin näin. Niin anteeksi, voisitteko kommentoida päätöksiä, joita jäsenvaltioissa tehdään sekä sopimusten osalta, koska jos sopimus on jo väliaikaisesti käytössä, niin olisi kyllä, tai oikeammin Sehän voi silloin olla voimassa loputtomiin, niin komission edustaja on sanonut tästä väliaikaisesta Ukrainan sopimuksen täytäntöönpanosta. Ja kuten tiedätte, maani äänesti tuota sopimusta vastaan, enkä haluaisi tuohon tilanteeseen uudestaan joutua. I mean, if, if, if, uh... Niin jos sopimus on sekasopimus tai ei, no se riippuu siitä, että komissio tekee ehdotuksen ja sitten jäsenvaltiot päättävät ja jäsenvaltiot ovat päättäneet, että tulee sekasopimuksia. Ja olisi kyllä kaikille hyödyllistä, jos tuomioistuin antaisi osviittaa tästä, sillä Lissabonin sopimus itse asiassa oli tässä edistysaskel, että voitaisiin, voit, voitiin taata, että Lissabonin sopimus ja jäsenvaltiot päättävät – että parlamentin jäsenvaltiot päättävät nyt. Toivoisin tuomioistuimelta osviittaa. Hollannin kansanäänestyksessä oli kyse assosiaatiosopimuksesta ja viisumisopimus ja viisumihelpotussopimus ei itse asiassa kuulu assosiaatiosopimukseen. Me nyt odotamme Alankomaiden hallitukselta vielä ähm, tietoja siitä, miten se aikoo tulkita tilannetta ja siihen asti ähm, emme voi toimia. Mitä sitten tuleekin tuomioistuimen istuimelta tästä sekasopimusasiasta äh, esille, meidän on odotettava tietoja. Me olemme joka tapauksessa vaikeassa tilanteessa ja meidän on käytävä tämä keskustelu, sillä siihen mennessä tapahtuu hyvin vähän. Hallitus, äh, hallitusten ja äh, parlamenttien valitut äh, kansanedustajat tietysti ovat tässä ensisijaisia. Mercosur ja Brasilia imalle. No, todellakin Brasiliassa on turbulentti tilanne. Uruguay on Mercosurin puheenjohtajavaltio eh, tällä hetkellä ja ja eh, sitten kun puheenjohtajuus menee eh, Venezuelalle, niin Uruguay edelleen hoitaa näitä kauppa-asioita. Eli Uruguay on meidän kumppanimme tällä hetkellä. Ja Uruguay on sanonut, että Brasilia on antanut tietyt sitoumukset ja siihen on nyt luotettava. Olen mm, myös tuo tietoinen tästä määräajasta Ecuadorin suhteen. Toivon, että tekin ja neuvosto toimivat nopeasti, toimitte nopeasti. Emme tästä tee lisäpyyntöjä neuvostolle. Chilen sopimuksen modernisointia on valmisteltu. Tänä vuonna etenemme asiassa, en nyt anna tarkkaa päivämäärää voi mennä ensi vuoteenkin. Ja sitten täytäntöönpanosta kysyi muun muassa edustaja Schuster. Meidän on tehtävä yhteistyötä Eri jäsenvaltiot voivat auttaa, mutta komission eri yksiköt tekevät myös yhteistyötä. Me teemme yhteistyötä EU-edustustojen kanssa. Me olemme saaneet palautetta kansalaisyhteiskunnalta, teollisuuden edustajilta ja jäsenvaltiolta. Näin me valvomme täytäntöönpanoa ja koko komissio tietysti valvoo ja me olemme aloittaneet jo strategian parantamisen tämän suhteen. Täällä kysyttiin myös vihreistä tavaroista, green goods. Kiinalla on ongelmia tämän suhteen. Emme ole näitä ongelmia vielä saaneet ratkaistua, mutta aiemmin hyödyntää touko-kesäkuussa pidettävää OECD-kokousta. Siellä yritämme päästä tästä vaikeudesta yli sillä muuten kyllä keskustelut ovat edistyneet hyvin. Ja tämä on hyvä tilaisuus näyttää, että kauppapolitiikka voi myös auttaa COP21 tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä on uusi tapa tehdä kauppaa, nämä ympäristöystävälliset tuotteet, jotka auttavat myös kestävää kehitystä. Ecuadorista, Meksikosta ja Mercosurista vastasinkin jo. Kiinasta ja aikataulusta. Kuten sanoin, olemme saaneet paljon vastauksia julkisessa kuulemisessa. Meidän pitää analysoida niitä. Kiina ei ole markkinatalous. Tässä on kyse tuosta liittymispöytäkirjan säännöksistä, joka umpeutuu. Me olemme vain sopeutumassa tähän tilanteeseen Mm, onko Kiina markkinatalousluettelossa vai ei, se vaikuttaa tapaan, jolla me laskelme, laskel, laskemme my, polkumyyntitoimet. Ja meidän on nyt katsottava myös kaupan suojatoimia, tätä teemmekin tällä hetkellä. Emme ole saaneet työtä päätökseen, niin tietysti me tarvitsemme myös tämän palautteen julkisesta kuulemisesta. En voi kertoa aikataulusta mutta jos komissio tekee ehdotukseen, yhteislainsäätäjillä pitää olla aikaa käsitellä ehdotusta. Ja kyllä ilmoitan puheenjohtajalle ja sihteeristölle sitten, kun pääsemme asiasta eteenpäin. Tietysti meidän pitää komission kollegiossa myös päättää asiasta, joten en voi antaa tästä vielä tarkkoja tietoja. Ukraina-kysymyksen vastasinkin jo. Sitten edustaja Jongerius USA ei tarvitse muuttaa lakeja, jotka koskevat Kiinan markkinatalousasemaa, vaan EUlla on lainsäädäntöä asiasta. Muilla mailla ei ole tällaista, joten e USA ei tarvitse tehdä lainsäädäntöehdotusta. USA voidaan minuutissa muuttaa tämä laskelmatapa, eli ehdotusta ei pidä, tarvitse viedä kongressin läpi. Tietysti me keskustelemme asiasta yhdysvaltalaisten kanssa ja monien muidenkin kumppaneiden kanssa, mutta yhdysvaltalaiset eivät ole mitenkään uhanneet lopettaa TTIP-neuvotteluita, jos me toimimme tietyllä tavalla. Tämän voin teille vakuuttaa. Kansanäänestyksestä vastasinkin jo. Ja sitten Tämä Mauritius-sopimus, pelkästään Puola ei ole tätä allekirjoittanut. Tässä, tässä on kyse jäsenvaltioiden toimivallasta, joten jos yksi valtio ei ole allekirjoittanut, silloin emme voi ratifioida. Monet näistä arkaluontoisista asioista liittyvät maantieteellisiin merkintöihin TTIP-neuvotteluissa. Maantieteelliset, maantieteelliset merkinnät ovat prioriteetti. Me haluamme samantyyppistä kunnianhimoa TTIP kuin SETAankin. Amerikkalaisilla on eri perinteet, joten tämä on kyllä vaikea keskustelu, mutta olemme edelleen optimistisia sen suhteen, että saisimme sopimuksen aikaiseksi. Tiedämme, miten tärkeä tämä on Italialle ja muillekin maille. Olemme tietoisia siitä, että monet tuotteet maanviljelyalalla, maatalousalalla ovat tässä arkaluontaisia tuotteita ja tämä on otettu huomioon jäsenvaltioiden kanssa käydyissä keskusteluissa, mutta on myös totta, että meillä on tässä valtavia mahdollisuuksia avata markkinoita maataloustuotteille. Esimerkiksi Mercosur, Mercosurin suuntaan maitotuotteet esimerkiksi ja tullien poistaminen auttaisi myös vahvoja eurooppalaisia maataloustuotteita. Sitten edustaja Morellille käsittääkseni jo vastasin kysymykseen jo. Olemme todella yrittäneet muuttaa metodiamme. Huuja on paljon, mutta monet niistä ovat vääriä. Mitä tulee Merkosun ehdotukseen ja naudan lihaan, me olemme sopeuttaneet ehdotustamme verrattuna vuoteen 2014, mutta emme voi myöskään jättää täysin sitä, mitä lupasimme vuonna 2014. Olemme kuitenkin järkeviä ja meillä on näissä neuvotteluissa myös muita mahdollisuuksia eurooppalaisille lihamarkkinoille, mutta myös maataloustuotteille. Edustaja Takkula nyt lähti jo täältä TISAN ja TTIPn päällekkäisyyksistä. No meillä ei ole tähän hyvä vastausta, sillä tätä taistelua käydään 31. toukokuuta pidetään kokous, jossa varmasti edistytään, mutta erimielisyyksiä on edelleen, on TTIPissä luultavasti voidaan mennä pidemmälle palveluiden suhteen kuin TISassa. Puheenjohtaja, käsittääkseni vastasin kaikkiin kysymyksiin. Jos en vastannut, niin en tehnyt sinä kyllä tahalla, niin kiitos paljon. Kiitos oikein paljon, oikein täsmällisesti vielä ajassakin. Aivan mahtavaa. Varmasti pidämme yhteyttä yllä ja kollegat, teidän kommenttinne kootaan, tehdään ehdotus naattoreille ja sitten siirretään tämä asia valikuntien puheenjohtajan kokoukseen. Kiitos paljon ja nähdään pian näin olettaisin Annaferissa. Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Pyytäisin istutumaan uudestaan. Dann kommen wir jetzt zur Nyt siirrymme äänestämään. Ensin kohta 15. tupakka pöytäkirja. Yksi äänestys vain, mutta ennen kuin äänestämme, vielä koeäänestys. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Ja onko täällä sopiva määrä äänestäjiä per ryhmä? Koeäänestys alkaa. <laughs> So, ein SND ist zu viel, also ich... SED-ryhmällä on yksi liika, joten vedän oman korttini koneesta pois. Good, 31. 31, Evan. 32, Anni oikeutettua paikalla. Ihan oikein hyvä, kiitos. Kohta 15, äänestys Edustaja Senfeldin mietintö. Äänestys alkaa. Und schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämelliset onnittelut esittelijälle. Seuraavana kohta 16. Tässäkin vain Yksi äänestys. Tämä liittyy Kroatian tasavaltaan ja Kolumbian perun sopimukseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myös suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämelliset onnittelut, edustaja Fisas. Seuraava kohta 17. Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo. Lausuntoluonnos. Ensin kompromissitarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. 23 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tuokin. Tarkistus 25, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Seuraavana tarkistus 27. Kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Toinen osa tarkistusta 27. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Myös hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan. 29. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 4. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus Yksi. Onko vastalauseita? Ei ole, joten äänestetään. Äänet suullisen tarkistuksen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Suullinen tarkistus, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kone äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 ääntä puolesta hyväksytty. Sydämelliset onnittelut. Sitten kohta 18. Saadaan lopulta päätökseen pitkä kolmikantamenettely, jossa on ollut paljon sekannusta, mutta nyt työ on saatu päätökseen, niin voimme äänestää. äänestys, Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy 33 puolesta hyväksytty. Sydämelliset kiitokset. Näin äänestys. Kierros päättyi. Kiitos oikein paljon. Dann kommen wir zu Punkt 19. Sitten kohta 19. Informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentaminen VTOn puitteissa – komission jäsenen kanssa hän lyhyesti aiheesta keskusteltiin. Hyvät kollegat, toki ymmärrän, ette te aina halua koko kokoukseen osallistua, mutta jos lähdette salista, niin pyytäisin lähtemään hiljaisuuden vallitessa. Näin. So, <clears throat> ITA-abkommen. ITA-sopimus siis. Se on aihe, jota nyt katsomme lähemmin. Tätä varten meillä on vieraskin, joka oli Schilt, joka on poliittinen neuvonantaja kauppapolitiikan alalla Siemens AG-yhtiöstä. Ensin antaisin teille puheenvuoro. Missä olettekaan? Ai siellä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Minä olen Anka Siltä, olen ähm, Siemensillä äh, Brysselissä äh, ja minua pyydettiin äh, sanomaan lyhyesti muutama sana Itäsopimuksesta. Minä tulin Genevestä eilen ja minä olen edelleen tässä ympäristökysymyksiä päässäni, mutta me olemme 350 000 henkeä työllistävä yritys ja meillä on tuotteita, liikkuvuustuotteita ja IT-tuotteita, terveydenhuoltotuotteita muun muassa – ja erittäin tärkeää Siemensille tällä hetkellä on digitalisointi ja siihen liittyvät kysymykset. Me työllistämme 18 000 ohjelmistoinsinööriä enemmän kuin perinteiset IT-yritykset. Se on meidän yrityksessämme tärkeä asia ja esimerkiksi kaasuliesi, Siemensin kaasuliesi, joka on hyvin perinteinen, mutta annamme tietoa esimerkiksi, miten tehokkaasti voidaan hyödyntää tuotteitamme ja laitteitamme. Meille kauppa on hyvin tärkeä asia ja jalanjälki, joka siihen liittyy. Siitä syystä kolme syytä, minkä tähden Itä-sopimus on meidän mielestämme hyvä sopimus. Ensinnäkin siinä uusi markkinoille pääsy on mahdollinen ja näin asia hoidetaan monen välisesti Eli pääsemme eroon kahdenvälisistä sopimuksista. Usein ne ovat hyvin hankalia yrityksille, koska ne ovat hyvin monimutkaisia ja siellä on paljon vapaakauppasopimuksia taustalla. Eli markkinoille pääsy esimerkiksi meille, niin että pääsemme tulleista silloin, kun viedään terveydenhuoltolaitteita Kiinaan. Se olisi erittäin hyvä. Ja tämä asia hoidetaan nyt sitten monenvälisessä muodossa. Ja sitten toinen syy, minkä tähden Itä on hyvä, ähm, se on merkittävä, äh, äh, merkittävä äh, askel VTOlle. Oli Nairobissa tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin sen jälkeen, kun saatiin sopimus valmiiksi tämä on sellainen lopputulos, jota tarvitaan VTOssa, jotta saadaan myönteinen ilmapiiri, jotta osoitetaan, että VTO voi olla myös keskeisessä asemassa, ei ainoastaan äh, kiistojen sovittelussa, mutta myös siinä, että asetetaan äh, sääntöjä ja vapautetaan kauppaa, ja tästä syystä tämä sopimus on hyvin tärkeä. Ja sitten äh, lopuksi vielä, minkä tähden painottaisin itäsopimuksen merkitystä – se voi mahdollistaa digitalisoinnin Siemensin osalta ja monien, monien eurooppalaisten yritysten osalta. Tämä sopimus on hyvin olennainen. Tästä esimerkki. Yksi asia, jota haluamme asiakkaiden tekevän, on se, että jos halutaan muuttaa, halutaan tehdä muutoksia laitteisiin, siinä voi olla tilanne, että täytyy keskeyttää laitteiden toiminta, mutta me haluamme mahdollistaa sen, että jäsen, meidän yrityksillämme tai asiakasyrityksillämme on kaksoiskappale niin, että ennen kuin muutokset otetaan käyttöön, niin tiedetään jo, mitä, mistä kyse on. Eli digitalisointi Tällä tavoin sitä voidaan edistää esimerkiksi tuotantokeskuksissa ja me käytämme käytämme erilaisia laitteita, jotta saamme tietoa lisää, sellaista tietoa, jota voivat asiakkaat sitten jatkossa käyttää. Sanoisin, että Itä tuo meille uusia markkinoita ja se edesauttaa digitalisoinnissa. Kaiken kaikkiaan erittäin hyvä sopimus. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa, joka oli myös Nairobissa parlamentin valtuuskunnan kanssa. Erittäin hienoa. Siellä ei paljonkaan ollut muita parlamentaarikkoja muilta alueilta, mutta Euroopan parlamentti antoi hyvän, hyvän esimerkin siinä, että oli VTOssakin parlamentaarinen ulottuvuus. Kiitoksia teille ja parasta menestystä neuvotteluissa. Kiitos oikein paljon. Tiedämme nyt tämän ETA-sopimuksen asiasta enemmän informaatioteknologiasopimus. Kuulimme Siemensin edustajaa ja meillä oli mielenkiintoinen aamupalakokous tällä alalla. Joten tässä on nyt tietysti tietyt rajoitukset myös ajan osalta, kun ratifiointiprosessi pitäisi saada päätöksen heinäkuun ensimmäisen päivän mennessä. Muuten meillä on vakavia ongelmia. Mutta tämän pitäisi kyllä onnistua Juttelen tässä nyt vähän aikaa, kun valitettavasti esittelijämme Kristal Rovo ei ole päässyt tänne tänään hyvin surullisen perhetapahtuman takia. Daniel Kasparin pitäisi puhua hänen nimissään ja hän oli vielä hetki sitten täällä ja nyt hän on palannut tänne, joten minä voin tämän jutteluni lopettaa tähän ja antaa hänelle heti puheenvuoron. Ja Hyvät kollegat, haluaisin välittää lämpimät terveiset kollega Christian Rovolelle, joka ei päässyt tänään paikalle. Haluaisin lukea hänen puheensa. Hän sanoo, että sopimus olemassa olevan ITA-sopimuksen laajentamisesta on merkittävä kahdesta syystä. Ensinnäkin, koska kyse on tulli, ensimmäistä merkittävästä tullien poistamissopimuksesta VTOn perustamisen jälkeen. Se on merkittävä sopimus ja se vähentää kuluja eurooppalaisille yrityksille Ensimmäinen ITA-sopimus, so, siitä sovittiin vuoden 1996 ja se tuli vuosi sen jälkeen voimaan. Siinä on 82 osapuolta, jotka ovat poistaneet esimerkiksi äh, digikameroiden, tietokoneiden ja puhelinten tullit, mutta Tämän jälkeen olosuhteet ovat muuttuneet, joten ITA pitää laajentaa uusiin sopimuksiin. Tämä prosessi, laajentamisprosessi alkoi vuonna 2012 ja nyt 54 VTOn jäsentä on neuvotellut tästä sopimuksesta. Tämä sopimus hyväksyttiin OECD, äh, VTOn ministerineuvostossa äh, Nairobissa viime joulukuussa. Mitä sopimuksessa sitten on mukana? Siinä on 102 äh, uutta tuotetta, kuten esimerkiksi puolijohteet, GPS-laitteet, televiestintä, satelliitit ja tämä kattaa noin 10 prosenttia nykyisestä maailman kaupasta. Ja siirtymävaihe on korkeintaan seitsemän vuotta. Joillekin aroille tuotteille annettiin parempi siirtymäkausi 190 miljardia on kaupan määrä tällä hetkellä ja kun tullit poistetaan tämän kaupan määrän, ajatellaan nousevan, tämän siis ajatellaan edistävän kasvua ja PKT, PKTtä Esittelijä siis suosittelee parlamenttia antamaan hyväksynnänsä tälle sopimukselle, mutta pitää kuitenkin ottaa huomioon, että kaikki eivät osallistu tähän sopimukseen. VTOn jäseninä ne siis hyötyvät tullien poistamisessa EU-viennissä, e mutta niiden ei tarvitse antaa itse omi e, samanlaisia etuja, joten on tärkeää taata se, että lisää VTOn jäseniä liittyy tähän sopimukseen. Kiitos. Hienoa, kiitos. Varjoesittelijä edustaja Moska. Eh, eh, kiitos oikein paljon. Minäkin haluaisin painottaa sitä, että on hyvin tärkeää huolehtia tästä sopimuksesta, joka on niin keskeinen, kun ajatellaan, miten nopeasti teknologia muuttuu. Ja ensimmäinen sopimushan solmittiin 19 vuotta sitten, joten tämä on todella tervetullut. Ikävä, ettei tästä puhuta tämän enempää, kun tämä on sopimus, joka mielestäni voi antaa suuria hyötyjä sekä tuottajille että kuluttajille että EUn taloudelle ja kumppaneillemme myös. Pari huomiota. Minäkin toivon, että saamme pidettyä kiinni kaikista määräajoista niin, että täytäntöön pano tapahtuu mahdollisimman pian. Pari kommenttia. Painottaisin sitä, että on hyvä, että monikeskisessä järjestelmässä päästiin tähän sopimukseen, jotta saadaan tätä täytäntöönpantoa tätä järjestelmää, joka on meille mieluinen. Toivon, että maat, jotka eivät sopimusosapuolia vielä ole, tulevat sopimusosapuoliksi pian, koska näin yhä useammat saavat hyötyä näistä aikaansaaduista tuloksista. Toiseksi toivomme, ettei mene yhtä pitkään ennen kuin sopimusta jälleen päivitetään – Mielestäni on oikein hyvä, että nyt jo suunnitellaan sitä, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa päivitetään tätä ilmeisesti vuonna 2018. Ehkä voisi olla myöskin pysyvä päivittämismekanismi, kun ajatellaan, että tämä ala kehittyy yhä nopeammin. Joten emme voi varmaankaan odottaa tai oikeastaan sallia sitä, että kauppasopimuksissa menee niin pitkään ennen kuin päivitykset saadaan aikaan. Sitten muut kaupan esteet ovat myös tärkeitä, joten on hyvä, jos vuonna 2018 edetään kaikkien osioiden osalta estetään siis muita kuin tulliesteitä. Kiitos paljon liberaalien nimessä Maritja. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Äh, tämä on hyvä päivitys ja hyvin tärkeä myös ajatellen näitä tuloksia, joita voidaan saada aikaan monenvälisellä tasolla – meidän täytyy hyvin selkeästi sanoa eh, se, että maailma muuttuu ja meidän pitää hyötyä siitä. Tämä on laajempi keskustelu tietysti, mutta digitalisointi ja se, että standardeja pitää asettaa, eh, se on tietenkin avainkysymys. Olen tyytyväinen siihen, että on vahvistettu eh, sääntöpohjaista järjestelmää. Voimme mennä eteenpäin nopeasti ja mitä tulee keskusteluihin, IT-tuotteista mm, pitää tunnistaa eh, se, miten paljon digitaalinen kauppa liittyy myös eh, talouden eh, eri aloihin ja on katsottava kaikkia kauppasopimuksia, olipa kyse sitten TISAsta, TTIPistä tai muista sopimuksista, miten voimme varmistua siitä, että me vahvistamme perusarvoja, jotka jaamme Euroopassa, ja niiden pitää näkyä kaupassa ilman, että rajoitetaan tiedon vapaata kulkua ja niin, että rohkaistaan maita pyytämään datalokalisointia. Ja tämä taas sitten menisi vapaata kauppaa vastaan, mutta tässä on tiettyjä haasteita sen suhteen, miten standardit asetetaan. Olen samaa mieltä Moskan kanssa, että pitäisi kiinnittää huomiota enemmän teknologian rooliin kaupassa. Odotan kovasti keskusteluja tässä asiassa. Indeed, yeah. Thanks. Kyllä, aivan totta. Pystyy Buchner. Eh, ich darf mich an... Minä haluaisin jatkaa juuri näistä kysymyksistä. Yksi asia, joka minua, minulle pistää silmään, kun luen tätä sopimusta, on se, että minun mielestäni Tällä nykyisellä laajentamisella systematiikka menee hieman hukkaan. Meidän pitää miettiä sitä, mihin mikäkin tuote luokitellaan. Jääkaapit ovat nyt sitten yhtäkkiä tuote, jolla on tekemistä informaatioteknologian kanssa, mutta toisia tuotteita taas ei ole mukana. Eli tarvitsisimme tähän nyt systemaattisuutta. Se olisi järkevää tällaisissa sopimuksissa. Eli pitäisi miettiä, mistä puuttuu mitäkin. Ja toiseksi tämä ei nyt koske tätä päivitystä, vaan yleisiä asioita. Olemme nähneet, että informaatioteknologia markkinoilla on monopolisoitumista joissakin tuotteissa, joidenkin tuotteiden kohdalla on maailmalla just nykyään vain yksi tai kaksi valmistajaa. Riippumatta tästä sopimusta meidän pitää puuttua tähän asiaan, mutta tietysti ö, tämä vaikuttaa tällaisiin sopimuksiinkin. Eli miten me voisimme estää jatkuvaa monopolisoitumista? Kiitos, edustaja Stravatti. Niin, Position unserer Gruppe ist. Meidän ryhmämme kanta on myönteinen. Me pidämme hyvänä tätä päivitystä informaatioteknologiatuotteiden kaupan osalta. Tämä laajentaminen on hyvin tärkeä, näin katetaan noin 10 prosenttia maailman kaupasta ja tämä osuus on varmasti kasvamassa. Pidämme hyvänä että ITA-sopimusta päivitetään säännönmukaisesti. Ja vielä voitaisiin ehkä kehitellä sitä, miten monia valtioita saadaan mukaan. Toivomme, että komissio voi vaikuttaa siihen, että useampi maa saadaan kannustettua osallistumaan. Tuemme siis esittelijän kantaa. Yksi muotoilu siihen jäin kuitenkin, jäin miettimään sitä joillain aloilla kilpailun lisääntyminen. Edustaja Buchnerhan juuri sanoi, että meillä on tällainen tendenssi monopolisoitumiseen. Kilpailuhan on ihan tällainen peruskysymys yhteiskunnissamme. Se ei ole mikään kielteinen sivuvaikutus, vaan juuri sellainen asia, jota kuluttaja kaipaa, koska kilpailu – vaikuttaa niin, että laskevat hinnat tulevat kuluttajien nautittavaksi. Jos ajatellaan eilisen ja tämän päivän TTIP ja SETA-keskusteluita, niin kyllä pohdin, miten defensiivisesti jotkut kollegat suhtautuvat. Avoimessa maailmassa on riskejä. Niihin pitää sopeutua. Eli kun kuulen tämän tyyppisiä argumentteja, niin minusta tuntuu, että jos nämä ihmiset olisivat olleet talousyhteisön alkuaikoina, EUn alkuaikoina mukana päättämässä, olisivat pitäneet riskejä liian suurina ja jättäneet hankkeen sikseen. Eli jos riskejä ei uskalla ottaa, niin silloin kyllä haluaisin ekonomina sanoa, että siihen pysähtyy yhteiskuntamme. Kiitos, hienoa, edustaja Löpen. Même si beaucoup de pays qui sont pas entrés dans l'Union. Niin on paljon sellaisia maita, jotka eivät ole Euroopan unionissa, ovat paikallaan polkevia, aivan kuten Euroopan unionissa. Olen ainut edustajaryhmästäni täällä ja minun mielestäni on aivan käsittämätöntä, että suuryritysten edustajat tulevat tänne kokoukseen puolustamaan omia etujaan ja ylistämään vapaakauppasopimuksia. Tällainen alakohtainen vapaakauppasopimus Tämän avulla voidaan edistää vapaakauppaa. Tähän pidätte siitä kovasti, mutta jälleen kerran tämä on sellainen asia, jossa ei ole meitä, meitä riittävästi valistettu. Niinpä valmistelu on ollut vähemmän näkyvää kuin TTIPssä ja muissa, mutta tuhoisat nämä seuraukset ovat. Tässä voitaisiin katsoa toista, toista sopimusta, josta neuvotellaan ympäristötuotteista. Siinä valitettavasti mietin nyt kollegojani vihreitä, monet maat joutuvat tästä kärsimään ja Eh, hyvin nopeasti. Eh, he, ne, ne hukkuvat tällaisiin tuotteisiin, joiden, eh, joiden lisäarvo on lähestulkoon nolla. Ja sitten tosiaan äh, meidän pitäisi miettiä omaa ympäristöteollisuuttamme, kehittää ympäristötuotteitamme itse. Ja näin on juuri tapahtunut äh, ajatellen äh, uusiutuvaa energiamuotoja Ranskassa. Me, tässä on hyväksi käytetty hyväuskoisuutta ja meidän markkinoitamme on vallattu ja jälleen kerran pelkään, että tässä on edessä aikamoinen herätys. Ihmiset huomaavat sitten myöhemmin, millainen painajainen Euroopalla on edessään. Ja nyt on mahdotonta tosiaankin sitten tätä peitellä. Ja tällä tavoin ehkä pyritään pakenemaan jokaisen kansanäänestyksen yhdisty, yh, yhteydessä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Borelli. Kiitos puheenjohtaja. Kaiken kaikkiaan mielestäni ei ole minkäänlaisia erityisiä vastalauseita tällaiseen sopimukseen, mutta minulla olisi kysymyksiä tietystä tuotekategoriasta, jotka on, on mukana näissä kahdessa sadassa tuotteessa, joiden kohdalla tulleja alennettaisiin. Äh, haluaisin kysyä kaksoiskäyttötuotteesta, esimerkiksi satelliiteista, satelliiteista navigaatiotuotteista, satelliittien komponentteista, äh, kompasseista, telemetrisistä tuotteista tai sellaisista tuotteista, jotka vaikuttavat terveyteemme sähkömagneettiset tuotteet, kirurgiset tuotteet. Kaiken kaikkiaan tullien alentaminen on myönteistä, mutta sen ei pitäisi johtaa standardien alentamiseen näillä aloilla, jotka mainitsin. Eli kilpailu on hyvä, mutta tämän ei pitäisi vaikuttaa kielteisesti kuluttajien. Meidän pitäisi puolustaa standardeja eikä alentaa niitä. Kiitos komissio. Kanes saa puheenvuoron. Itä-sopimuksista neuvotellut Euroopan unionin nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olin valmistellut puheen pohjan, jossa puhuttaisiin tämän asian puolesta. Mutta minusta tuntuu, että Monet jäsenet nyt puhuivat paremmin asian puolesta kuin minä, joten voin puhua ihan lyhyesti. Muutama seikka vain. Ehkä sellainen seikka, joka jäi mainitsematta tähän mennessä. Ajattelen hyötyjä. Itse asiassa vienti on tässä enemmän kuin tuonti EUn osalta, vaikka henkilökohtaisesti ajattelisinkin, että ei tämä ole tärkein sopimuksen osio, niin kuitenkin se saattaa joillekin tuoda vähän lohtua. Ja sitten tärkeämpää mielestäni on se, että on monia suuren kasvun tuotteita Euroopan unionin puolelta, jotka on katettu tässä. Jotkut sirut esimerkiksi, jotka ovat tulevaisuudessa hyvin tärkeitä, ja puolijohteiden valmistaminen tämän maanmistuksen tarvittavat laitteet, videopelit, mittauslaitteet, hyvin uudenlaiset. Nämä ovat kovan kasvun asioita ja tullien poistaminen viennin osalta auttaa vientiämme kasvamaan entisestään. Tärkeää on myös ymmärtää, että useimmat tuotteet ovat osia, joita käytetään muiden tuotteiden valmistamiseen. Eli tullien poistaminen näiden osien tuonnelle antaa kilpailukykyetua EUn yrityksille. Ja tämä vaikutus on hyvin voimakas, jos luetaan komission sopimuksesta tekemä arviointi, niin nähdään, että tämä on itse asiassa hyvin tärkeä vaikutus. Ja se lisää teollisuuden alan kilpailukykyä, lisää vientiä ja tätä kautta tietenkin voidaan luoda lisää työpaikkoja. Joten kuten sanoin, melko hyvin tietyt EUn kannalta arat tuotteet saatiin jätettyä ulkopuolelle niin, että teollisuus voi sopeutua tulin muodostukseen. Keskeiset kauppakumppanit poistavat tulia myös, joten suurin hyöty meidän osaltamme tulee Kiinasta. Kiina poistaa paljon enemmän tulleja EUn tuonniltaan kuin päinvastoin, joten me hyödymme tästä. Tärkeää on myös se, että myös niiden maiden osalta, joiden kanssa vapaakauppasopimus jo on, ei ole enää näitä alkuperäsääntöjä tai siis sertifikaatteja osoitettavaksi, joten tässäkin mielessä syntyy säästöä. Sitten pari tärkeää jäsenten esittämää seikkaa NTBistä ensin. More, uh, interest in dealing with NTBs than... Muut kuin tullin, muut, kuin, kuin tullit, niiden osalta on tehty työtä myös teollisuuden avulla. Genevestä juuri palasimme. Meillä oli kokouksia tästä aiheesta. Lisäksi, kuten sanottiin, on tärkeää, että muut maat osallistuvat tähän ja meillä on vähän hyviä uutisia. Useampi pienempi maa on päättänyt osallistua. Moldova, Georgia, Makau, mutta myös suurempia maita on, joissa on periaatepäätös tehty Meksikon mukaan lukien. Meksiko oli tähän mennessä suurin, joka oli tasopimuksen ulkopuolella ja Chile on myös mukana. Joten tässäkin hyviä uutisia. Me jatkamme työtämme tässä ja alkuperäinen 28 ryhmä on kasvanut nyt 82, joten meillä on syytä uskoa, että tämä koskee myös laajennettua sopimusta, mitä aikatauluun tulee. Määräajat ovat melko lyhyet, aivan oikein, mutta olemme edelleen aikataulussa. 11. huhtikuuta – Neuvosto tuki komission ehdotusta ja se siirrettiin hyväksyntää varten Euroopan parlamenttiin. Jos Euroopan parlamentti hyväksyntänsä antaa, niin neuvosto hyväksyy sen neuvoston päätöksen ja sen jälkeen voidaan hyväksyä asetus, joka täytäntöönpanee tuli leikkaukset. Melko tiukka aikataulu verrattuna yleensä siihen, mitä komissio esittää kaupan osalta, mutta me toivomme, että jos ei yllättäviä ongelmia synny, pysymme edelleen määräajassa ensimmäinen heinäkuuta. Pyydämme toki teidän yhteistyötänne tässä. Jos kaikki toimielimet tekevät yhteistyötä, uskon, että tämä vielä onnistuu. Joten olisimme hyvin kiitollisia, jos voisitte auttaa ja tukea meitä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Kiitos oikein paljon. Um, you didn't really reply to... Ette oikeastaan vastannut kollega Borellin kysymyksiin suhteesta kaksikäyttöongelmaan. Haluaisitteko sanoa jotain tästä aiheesta? No, monia tuotteita voidaan pitää kaksi käyttötuotteena, joita voidaan käyttää myös armeijan tai sotilastoimiin. Mutta en usko, että sinänsä tullien leikkaaminen paljon tähän asiaan vaikuttaa. Tämä on enemmänkin tuontilupakysymys ja se, että estetään vienti vääriin maihin. Tullit eivät sinänsä merkittävästi vaikuta tähän asiaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Minä ajattelin samoin, mutta meidän on IT-ala pidettävä mielessä kaksikäyttölainsäädännössä. Se on varmasti tärkeää. Tästä aiheesta on keskusteltu aikaisemminkin. Luultavasti kesätauon jälkeen saamme komissiolta uuden ehdotuksen. Hyvä. Esittelijä ei halunnut kommentoida sen enempää. Aikataulu. Määräaikatarkistusten jättämiselle 25. päivä huhtikuuta – äänestysvaliokunnassa 24. päivä toukokuuta ja sitten asia voidaan hyväksyä kesäkuun ykköstäysistunnossa niin, että pysymme tuossa aikataulussa. Eli saadaan tämä päätöksen ennen heinäkuun ensimmäistä päivää. Hyvä. Kiitos oikein paljon. Nyt siirrymme esityslistalla kohtaan 11. Muistatte varmaankin, että lykkäsimme tuon kohdan käsittelyä. Division der Tässä on kyse teknisistä säännöistä, UNCn Geneven säännöistä. Ensi katsomalta. Tämä ei nyt vaikuta hirvittävän seksikkäältä aiheelta, mutta toisen kerran kun katsoo, niin tämä on tietenkin sellainen asia, josta TTIPin yhteydessä kiistellään kovasti. Sääntelyyhteistyöstä on kyse, ja siksi mielestäni kannattaa vielä vähän tarkemmin tätä asiaa katsoa. Niin, että periaatteet ehkä saadaan vielä pöydälle ja keskustelu siitä, miten pitkälti tällainen sääntelyyhteistyö kahdenvälisissä kauppasopimuksissa voi toteutua. 29 ryhmä Genevessä, joka järjestää tämän sopimuksen yhteistyön on olemassa ollut jo vuodesta 1958. Lainsäädäntöä on tarkasteltu uudestaan pari kertaa. Ja nyt on kyse kolmannesta uudistuksesta, jotta yhteistyötä voidaan vielä vahvistaa. Esimerkiksi yhtenäinen autojen tyyppihyväksyntä on suunnitteilla. Myös parempi johdonmukaisuus päätöksentekomekanismeihin – kaksi kolmannesta ennen, nyt enemmistö neljä viidennestä, joten tässäkin vähemmistöjen kannat otetaan paremmin huomioon, mutta kuitenkin minusta tuntuu, että tämä sääntelyyhteistyön malli vaikuttaa oikein kiinnostavalta standardien osalta, mutta myös niin, että vältetään turhat liialliset kustannukset. Joten pitäisi katsoa, miten tämä voimakkaammin voitaisiin toteuttaa myös kahdenvälisissä kauppasopimuksissa. Minun mielestäni alakohtainen keskustelu Yhdysvaltain kanssa autoalalla voitaisiin jättää sikseen, jos molemmat kumppanit Genevässä olisivat Euroopan talouskomission sääntöjä noudattamassa. Näin ratkottaisiin monet ongelmat. Pyysin komissiota vähän esittelemään vain ECEn suhdetta kahdenvälisiin sopimuksiin. Ja minulla on täällä tieto, että varayksikön päällikkö on kutsuttu paikalle vähän selvittelemään tätä asiaa. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Good morning. Thank you, Chair. Uh, Hyvää huomenta. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa olen desk officer komissiossa. Varayksikön päällikkö ei päässyt tänään. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitos työstänne tämän lausuntoluonnoksen eteen. Olemme tyytyväisiä siihen ja kiitos, että sain esittää mielipiteemme kansainvälisestä sääntelyyhteistyöstä. Sääntelyyhteistyöstä puhun ensiksi yleisesti se on tapa lisätä kasvua, mutta myös turvallisuutta ja ympäristöä, kunnioitusta. Haluaisin ensiksi puhua siitä, miten komissio tekee sääntelyyhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Ja haluaisin puhua myös ryhmästä 29, VB29. Ja lisäksi haluaisin myös puhua sitten tästä suos, suosituluonnoksesta, miksi kansainvälinen yhte, sääntelyyhteistyö on tärkeää EUlle yleisesti ja autoalalle erityisesti. Testaus- ja sertifiointimenettelyjen päällekkäisyys eri maissa usein johtaa tullien ulkopuolisen kaupan esteisiin sertifiointi- ja testausmenettelyt, niiden päällekkäisyys ei tuo ympäristö- tai turvallisuus hyötyjä vaan luovat pelkästään esteitä. Nämä varat voitaisiin käyttää paremmin muualla. Me haluaisimme alhaisempia sääntelykustannuksia, jotta myös esteitä voitaisiin vähentää. Tästä syystä kansainvälinen sääntelyyhteistyö on niin tärkeää. Tämä on erityisesti totta autoalalla. Tässä suositusluonnoksessa sanotaan, että autoala on PKT työpaikkojen tutkimuksen kehityksen kannalta yksi tärkeimmistä aloista Euroopassa. Itse asiassa tämä ala äh, on suurin sijoittaja te tutkimukseen ja kehitykseen. Ähm, ja lisäksi autoala on nivoutunut maailmanlaajuisiin arvoketjuihin. EU-ssa nyt markkinat ovat kypsät, mutta ulkomaiset markkinat ovat yhä tärkeämpi EUlle. 80 prosenttia kasvusta tällä alalla tulee EUn ulkopuolelta, ennen kaikkea nousevista talouksista. Euroopan autoalalla on vahva asema kansainvälisessä kaupassa. EU on autojen nettoviejä. Kauppatase tällä alalla on ollut myönteinen. Ylijäämä esimerkiksi auto autoissa on ollut 95 miljardia euroa tai 120 miljardia euroa, jos otetaan myös osat huomioon. Nykytilanne ei kuitenkaan ole itsestään selvä. Kansainvälinen kilpailu vahvistuu jatkuvasti ja kansainvälisillä markkinoilla tilanne on haastava. Kehittyvät markkinat sijoittavat autotuotantoon ja ne ne suojelevat markkinoitaan ennen kaikkea tullin ulkopuolisilla esteillä. Me siis uskomme, että kansainvälinen sääntelyyhteistyö on tehokkain tapa puuttua näihin esteisiin. Lisäksi siitä hyötyy ympäristö- ja tietu- li- tieliikenneturvallisuus. Me tarvitsemme testausmenetelmiä kansainvälisellä tasolla niin, että jäljessä olevat maat tulevat samalle tasolle. Unisin tasolla on otettu käyttöön tämä niin sanottu maailmanlaajuinen kevyiden ajoneuvojen testisykli, VLTP. Tämä uusi menetelmä pystyy osoittamaan paljon paremmin todelliset päästöt. Ja tämä on siksi tärkeää myös maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumisessa. Nyt keskittyisin UNISI-foorumiin. Tämä on monen, pää monenvälinen foorumi kansainväliselle, kansainväliselle ö, sääntelyyhteistyölle on tämä Working Group 29. Olemme saaneet kaksi sopimusta aikaiseksi, tämän 1958 sopimuksen ja toinen koskee autojen osien ja komponenttien tunnustamista 100, 136-119 sääntely on mukana tässä sääntelyssä. Japanissa toteutetaan 66 sopimusta. Tämä toinen, sopimus toinen sopimus, se on kattava, siihen kuuluu myös USA ja Intia, ja siinä kehitämme globaaleja teknisiä säännöksiä, mutta niitä ei ole tullut vielä paljonkaan, eikä niitä, niitä, niitä koske vastavuoroinen tunnustaminen – Keskityn ennen kaikkea vuoden 1958 sopimukseen. Me yritämme parantaa tämän sopimuksen alaista yhteistyötä USA ja Japanin kanssa, kuten puheenjohtaja sanoikin, yhteistyö on tärkeää ennen kaikkea USA kanssa. Kolmikantapaperi työn parantamisesta tulee hyväksytyksi ensi kesäkuussa. UNEC on on tärkeä foorumi, mutta me edistämme tätä asiaa myös kahdenkeskisissä suhteissa. Tämä tehdään esimerkiksi rakenteellisen sääntelyvuoropuhelun puitteissa esimerkiksi Venäjän ja Kiinan kanssa ja myös vapaakauppasopimusten puitteissa. Vastikään sovituista vapaakauppasopimuksissa on otettu mukaan autoala, jotta otetaan myös UNESen säännökset huomioon. TTIP-neuvottelut ja Japanin ja ASEAN maiden kanssa käydyt neuvottelut, niissäkin nämä säännökset otetaan huomioon. Ja nyt haluaisin puhua vielä tästä uudistuksesta ja vuoden 1958 sopimuksesta. Tämä sopimus on autoalan sääntelyn harmonisoille tärkeä väline. Sopimusosapuolet automaattisesti hyväksyvät markkinoilleen ajoneuvot ja komponenttiosat, jotka noudattavat näitä sääntöjä. Tulevaisuudessa tämä whole vehicle type approval, eli koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä, vie asiaa vielä pidemmällekin. eu olemme menneet jopa pidemmälle. Ennen kaikkea vuoden 2009 turvallisuusasetuksen alaisuudessa uuden UNESE-säännöt ovat automaattisesti EU-lainsäädäntöä. UNESEn säännöksiä toteutetaan myös sellaisissa maissa, jotka eivät ole sopimusosapuolia, kuten Kiina ja Intia. Se, tämä tosiasia takaa autovalmistajille paremman pääsyn myös näille markkinoille. Vuonna 1958 sopimus on ollut tehokas väline sääntelyyhteistyössä, mutta viime vuosina olemme huomanneet, että että asia on uudistettava ennen kaikkea kahdesta syystä. Meidän on parannettava tämän sopimuksen houkuttelevuutta ennen kaikkea kasvavilla autoalan markkinoilla. Ja suurin osa kaupasta käydään näillä markkinoilla. Ja toiseksi pitää luoda kehys, joka on vankka tulevien kehitysten edestään autoalalla. Komissio on sijoittanut paljon resursseja tällaisen uudistuksen tekemiseen ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen luotamme parlamentin tukeen, jotta EU voi antaa VP, VP29 seuraavassa kokouksessa myönteisen mielipiteen. Näin voimme edistää tätä kansainvälistä sääntelyyhteistyötä. Kiitos. Daniel. Kiitos, Daniel. Geschätzte Kollegen. Arvon kollegat. Uskoakseni se, mikä käy hyvin selkeästi ilmi tästä alustuksesta, on, että – Euroopan unionina meillä on ollut sääntelyyhteistyötä jo vuosien ajan käytössä ja pidän oikein tervetulleena tätä neuvottelua, joka on lisäparannus, kun ajatellaan, miten tällaiset standardit syntyvät. Olisi hyvä, jos Euroopan unioni tulevaisuudessakin pyrkisi osallistumaan mahdollisimman pitkälle. Tukisin vähän Langen sanomaa, tämä ei koske vain TTIPiä, vaan monia muitakin sopimuksia – kuin Japani tai Etelä-Korea, sen kaltaiset maat. Tai me Euroopassa yksi yhteen pitäisimme kiinni siitä, mitä näissä työryhmissä tai yhteyksissä saadaan aikaan, niin ei tarvittaisi enää näitä erilaisia standardeja ja niihin liittyviä ongelmia. Jos ajatellaan tätä menettelyä menneisyydessä, niin täällä valiokunnassahan olemme useammat kerrat saaneet äänestyksen kohteeksi näiden tahojen ehdotuksia. Olemme katsoneet sitä, mitä tekstissä on, sopiiko se EU-sääntelypuitteisiin ja sitten nämä sopimukset täällä valiokunnassa ja sitten vielä koko parlamentissa on vahvistettu äänestyksen kautta. Ja jos meillä on sellainen käsitys olisi sellainen käsitys ollut, että pitäisi kieltää, niin olisimme tehneet niin. Siksi tämä on loistava esimerkki siitä, miten sääntelyyhteistyö voi toimia. Niin, että asiantuntijat yhdessä pohtivat sitä, miltä tällainen voisi näyttää. Totta kai ottaen huomioon kaikki kansallinen lainsäädäntö, jota maailman maissa jo on. Ja sitten lopuksi tehdään ehdotuksia, jotka ovat useimpien mielestä – hyväksyttäviä, mutta ehdotuksia tehdään, eikä tehdä päätöksiä, vaan päätökset tehdään lopulta täällä Euroopan parlamentissa yhteislainsäätäjä Euroopan eh, eh, neuvoston kanssa. Ja oman ryhmäni nimissä sanoisin, että mielelläni tukisimme tätä ehdotusta näin, niin kuin esittelijämmekin ehdotti. Tämä on hieno esimerkki siitä, että voimesti tuimitaan – Kansalaisten suuntaan sanotaan, että tällainen sääntely ei ole vaarallista, sitä ei ole haittaa, vaan se auttaa meitä pitkälti kaupassa muiden, anteeksi, kilpailussa muiden maiden kanssa maailmassa. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei nyt ole. Vielä Daniel Kasparin viimeinen puheenvuoro. Meillähän on TTIP-päätöslauselma esimerkki työryhmästä, että voitaisiin toimia sääntelyyhteistyössä tehokkaasti demokraattisen valvonnan alla. Tämä voi olla esimerkki, kun ajatellaan neuvottelukumppaneita. EUn ulkopuolella kumppaneilla voi olla erilaisia käsityksiä sääntelyyhteistyöstä, joten tämä työryhmä 29 voidaan nähdä hyvänä esimerkkinä. Emmekä niin me lähde hyväksymään toisenlaista mallia. Oikein sydämelliset kiitokset. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 22. päivä. Ja sitten toukokuussa taidamme aiheesta äänestää. Hyvä. Seuraavana esityslistan kohta 20. Tämäkin on mielenkiintoinen jännittävä aihe. Saamme esittelyn, ei niinkään tutkimuksen esittely, vaan tämä on tutkimus, joka ei ole vielä ihan valmis. Siitä kuitenkin kuulemme. Rahoituspalveluiden asema eu vapaakauppasopimuksissa – Tämä on tietenkin erityisen kiinnostavaa ajatellen keskustelua, jota käydään niin kutsutuista Panaman papereista. Todella jännittävä ja nyt ihan oikea-aikainen asia. Groningenin yliopistosta. Yliopistossa on työstetty tätä tutkimusta ja meillä on täällä tutkijoita paikalla. Ja antaisin heille nyt puheenvuoron. todetaan vielä, että tässä on tutkimuksen luonnosteluvaihe vasta menossa, eikä vielä lopputulos. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitoksia, että meillä on mahdollisuus esitellä nyt tätä tutkimusta. Se valmisteltiin, niin kuin sanoit aivan oikein, Groningenin yliopistossa, mutta yhteistyössä eh, TMC-instituutin kanssa eh, Alankomaista me teemme töitä aika laajalla tiimillä. Meillä on täällä neljä jäsentä oikealla puolella, niin Olga Lijenko, sitten Groningenista Davo Jancic ja sitten Groningenista Heinrich Winter ja itse olen Viivi Niin kuin sanoimme, tässä tarvitaan vielä pientä viilausta tässä tutkimusesittelyssä. Se on hyvin ajankohtainen, koska veron kierrosta, veropetoksista puhutaan paljon ja suuri yleisö on kiinnostunut myös kauppasopimuskysymyksistä, varsinkin TTIPin myötä. Ja itse olen Alankomaista, niin on pakko mainita sitten EUn ja Ukrainan assosiaatiosopimus. Ja ottaen huomioon myös, että muissa ympyröissä, OECDssä ja muuallakin asiaan kiinnitetään paljon huomiota. Ja nyt minulla olisi muutama kalvo. En pääse tästä eteenpäin. Voisinko saada tätä eteenpäin? Oikein hyvä. Tämän yhteys, josta puhuin, konteksti meillä on se, jonka EU on asettanut, että laajennetaan ulkosuhteiden tavoitteita varsinkin, että edistetään kestävää kehitystä ja köyhyyden torjuntaa Lissabonin sopimuksessa ja Trade for All strategiassa. Tämä on siis EUn aloitteissa ja lainsäädännössä. Siellä on hyväksytty jo asioita, jotka liittyvät veronkiertoon ja petokseen. Tavoitteena oli, että katsotaan, onko yhteyksiä eh, EUn vapaakauppasopimusten rahoituspalvelujen vaikutuksesta eh, rahanpesuun, veronpetoksiin ja veronkiertoon. Me analysoimme viiden vapakauppasopimuksen tekstiä ja lainsäädäntöä jotka täytäntöön panevat äh, lain äh, rahoituspalveluita näissä vapaakauppasopimuksissa EUn kauppakumppanien kanssa. Ja tämä oli siis äh, oikeudellinen osa tätä tutkimusta ja tämän jälkeen me esitimme analyysin, minkälaisia vaikutuksia näillä on käytännössä ja sitten annamme tiettyjä suosituksia ja sitten menemme seuraavaan kalvoon. Niin kuin sanoin, oikeudellisessa osassa oli maakohtaiset selvitykset itse asiassa. Siinä on kuusi maata. Yhdessä vapakauppasopimuksessa on Kolumbia Peru ja sitten huomasimme, että vapaa kauppasopimusten sanamuoto on aika heikko. Siinä pyritään parhain mahdollisin keinoin torjumaan rahanpesua eh, ja se ei kyllä kannusta kovinkaan paljon kauppakumppaneita ryhtymään toimenpiteisiin. Huomasimme, että useiden maiden osalta on hyvät oikeudelliset puitteet paperilla. Se oli kunnossa kyllä. Siis eh, ja sitten avainlöydökset verrattuna sitten tuohon oikeudelliseen osaan siinä huomattiin varsinkin, että avoimuus ja verotus on aika vähän mukana nykyisissä vapaakauppasopimuksissa. Ja siellä ei välttämättä Euroopan parlamentti ole lainkaan mukana. Olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin pitäisi joka tapauksessa saada täytäntöönpanosta kertomus. Ja tämän lisäksi huomasimme, että tietoa on saatavilla kaikista näistä maista jo siinä vaiheessa, kun neuvotteluja käydään sopimuksista ajatellen oikeusvaltioperiaatetta ja muita näkökohtia. Ne ovat julkisista lähteistä. Mutta nyt voisin antaa seuraavalle puheenvuoron. Olga, ole hyvä. Ähm, kiitos. Haluaisin lyhyesti kertoa tuloksesta, jotka saimme empiirisestä tutkimusta näissä valituissa vapaakauppasopimuksissa, mitkä olisivat siis vaikutukset rahanpesuun ja veronkiertoon. Me esitimme sellaiset tutkimuskysymykset, että Vaikuttaako kaupan vapauttaminen EUn ja kolmansien maiden välillä ennen kaikkea rahoituspalvelujen vapauttaminen, lisääkö se rahanpesun riskiä? noissa, val, noissa valtioissa. Ja eh, tärkeä tulos, tutkimustulos, jonka haluaisimme heti mainita, on se, että laittomat rahavirrat kehittyvistä maista ovat huomattavia ja ne, ne kasvavat jatkuvasti, mutta meillä ei ole tarkkoja tilastollisia tietoja näistä rahavirroista. Tiedämme kuitenkin, että ongelma on mittava Haluaisin pyytää palaamaan kaksi, tai anteeksi, menemään kaksi dia eteenpäin, jotta voimme näyttää nämä tilastotiedot. Yksi vielä eteenpäin, kiitos. Kuten tästä näistä tiedoista nä- näkee, Global Financial Integrity johtava kansalaisjärjestö on analysoinut nämä tiedot. Se on johtava järjestö, joka tuottaa tällaista tietoa laittamista rahavirroista. Meksiko ja Etelä-Afrikka ovat top 10. Niistä tulee eniten laittamia rahavirtoja kehittyvistä maista. Meksiko, kuten tästä vasemmalta näkyy, on kolmannella sijalla Kiinan ja Venäjän jälkeen. Ja itse asiassa malli viideltä viimeiseltä vuodelta osoittaa, että laittomat rahavirrat ovat jatkuvasti kasvaneet. Sama ongelma pätee Etelä-Afrikkaan, joka on tässä luettelossa sijalla seitsemän. Sama pätee myös muihin maihin, joita me olemme analysoineet. Eli näiden tietojen pohjalta voimme sanoa, että kehittyvät maat, joita olemme tutkineet, Meksiko, Etelä-Afrikka, Kolumbia, Peru ja Serbia, nämä maat ovat sellaisia, että niissä rahanpesun riski on korkea. Kysymys kuuluu tietysti, liittyykö tämä riski EUn vapaakauppasopimuksiin? Lisääkö vapaakauppa tätä riskiä? Haluaisin pyytää palaamaan viidenteen dian. Viides dia, kiitos. Eli empiirinen analyysi. Hyvä, kiitos. Tällä hetkellä ei ole lopullisia tilastollisia todisteita, painotan tilastollisia todisteita, jotka todistaisivat kausaalisen yhteyden EUn vapaakauppasopimusten ja kasvavien laittomien rahavirtojen välillä. Mutta on vahvoja viitteitä näissä todisteissa, jotka olemme keränneet, että EUn vapaakauppasopimusten sopimusten toiminta näiden valtioiden kanssa lisää rahanpesun riskiä näissä valtioissa. Kolme tekijää pitäisi ottaa huomioon, kun harkitsemme, tarkastelemme näitä tutkimustuloksia. Olemme siis sanoneet, että tämä johtuu ennen kaikkea kaupan avoimuudesta vapaakauppasopimusten alaisuudessa ja ennen kaikkea siitä, että laittomat rahavirrat kehittyvistä maista ovat nyt jo mittavia ja ne kasvavat jatkuvasti. Tämä on myös tärkeä tekijä johtopäätöksemme perustelemisessa. EU on nimittäin hyvin tehokas kohde rahanpesulle, joka tulee kehittyvistä maista. Me emme kuitenkaan argumentoi, että vapaa kauppa sinällään lisää rahanpesua, se, se lisää sen riskiä, ottaen huomioon, että kehittyvissä maissa on jo nyt mittava riski rahanpesun esiintymiselle. Ja äh, läntiset rahoituslaitokset ovat houkutteleva kohde rahanpesijöille. Äh, Esimerkiksi mm, kun puhutaan Meksikosta, rahoituslaitokset kehittyneissä äh, EU-maissa, kuten Belgiassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa. Nämä, näissä maissa rahoituslaitokset ovat olleet hyvin suosittuja eh, meksikolaisille eh, rahavirroille. Tämä on yksi esimerkki siis Meksikosta. Tärkeää on korostaa, ja tämä pisti meille silmään tutkimuksen aikana, Nimittäin laittamissa rahavirroissa ei pelkästään käytetä rahoitusjärjestelmiä hyväksi, eli raha ei pestä käyttämällä pelkästään kansainvälistä rahoitusjärjestelmää hyväksi. Itse asiassa kauppaan perustuva rahanpesu väärin hinnoittelulla, tuotteiden, tavaroiden ja palveluiden väärin hinnoittelulla on tärkeä ellei jopa tärkein rahanpesun lähde tällä hetkellä. Eli ka- rahanpesulla on kaksi eri lähdettä tai kohdetta, rahoitusjärjestelmät ja sitten taas kauppa. Eli tässä puhumme kauppaan perustuvasta rahanpesusta. Tärkeää on myös korostaa, että laittomat rahavirrat, se voi olla kyse tulevista tai menevistä rahavirroista, niissä on joka tapauksessa, niistä tulee valtavat kielteiset vaikutukset kehittyviin valtioihin ja niiden potentiaaliin. Ironista kyllä on olemassa sopimus tai yhteisymmärrys siitä, että itse asiassa laittomat rahavirrat ovat usein suurempia kuin kehitysapu, jota nämä valtiot saavat kehittyneistä valtioista. Vuoden 2014 tutkimuksen perusteella itse asiassa jokaista kehitysapudollaria kohti kehittyvät maat menettivät 10 dollaria laittomina rahavirtoina. Vielä yksi tärkeä seikka, jota pitää myös korostaa, on se, että pitäisi tuottaa lisää tilastotietoja ja keskittyä laittomien rahavirtojen syihin. Me olemme tutkimuksessamme huomanneet, että on oleva, ole, olemassa valtava kuilu ö, lain välillä – joka on lakikirjoissa ja sen lain välillä, jota pannaan täytäntöön, on rakenteellisia heikkouksia äh, kehittyvissä valtioissa, mutta tässä pitää olla varovainen myös. Tässä saatetaan saada sellainen vaikutelma, että kehittyvät maat ovat ongelman perustana. No, tietysti siellä on rahanpesun torjunnassa vaikeuksia, mutta rahanpesun torjuntatoimet lännessä, ennen kaikkea EU:ssa, ne ovat itse asiassa pahentaneet ongelmaa. Haluaisin mainita vain yhden esimerkin. EU:n perus, EU:hun sijoittunut pankki HSBC, jonka päämaja on Lontoossa, siitä on sanottu, että että se on ollut sekaantunut miljoonien dollareiden arvoisiin huumekartellien rahavirtoihin, huumekartellien, jotka ovat Meksikossa ja Kolumbiassa. Nyt annan vielä puheenvuoron kollegalleni. Lyhyt yhteenveto tässä ensin luvut. Kun katsotte tuota oikeaa reunaa, näette miten raportoidaan tuomiot rahanpesukysymyksissä. Nämä ovat julkisesti käytössä olevaa tietoa Yhdysvaltain tilastotietoa, jota päivitetään vuosittain. Jos otetaan Peru vaikka esimerkiksi, mitään tuomioita ei ole mistään rahanpesurikoksista. Tuo nollahan on ollut tässä jo jonkun aikaa myös silloin, kun sopimuksesta neuvotellaan. Eli on mahdollisuus saada tietoa. Tämän tyyppinen tieto siis osoittaa, että Korean kaltainen maa nostaa syytteitä ja sieltä saadaan tuomioita, mutta kaiken kaikkiaan näissä maissa ei näin toimita. Tämä osoittaa, että riski on olemassa ja tämä olisi otettava huomioon, jos näitä maita haluaa tukea. Miten näitä maita halutaan tukea? Viimeinen kuva meidän suosituksemme. Jos voimme siirtyä seuraavaan kalvoon. Jos halutaan huolehtia oikeusvaltion periaatteiden ja kestävän kehityksen tavoitteista suhtautua niihin vielä vakavammin kauppasuhteissa, niin silloin on pyrittävä vaikuttamaan esimerkiksi huolehtimalla siitä, että on johdonmukaisuutta enemmän EU-mapakauppasopimuksissa ja sitten parempi kaupan vaikutusten arviointijärjestelmä ennalta. Siitä keskustellaan komissiossa tällä hetkellä, mutta me näemme edelleen suuria puutteita tässä, että vaikutusten arviot eivät ole ajoissa valmiita ennen kuin neuvottelut käydään loppuun. TTIP on hyvä esimerkki siitä, että vaikutusten arviointi ei ole vielä valmis, se saadaan valmiiksi syyskuussa. No se on mielestäni liian myöhään, jotta vaikutusten arvioinnilla voisi olla vaikutus näissä neuvotteluissa, jotta voidaan ottaa kantaa parlamentissakin näihin löydöksiin. Sitten lisää kansainvälinen yhteistyö on tärkeä kysymys. Toivoisimme, että laajemmin katsottaisiin kauppapolitiikkaa. Kehiteltään tällaista laajempaa lähestymistapaa linkittämällä kauppapolitiikka tiukemmin yleisiin EUn ulkotoimien tavoitteisiin, esimerkiksi oikeusvaltion periaatteiden ja hyvän hallinnon edistämisessä. Suosittelemme myös, että Euroopan parlamentin rooli, ottaen huomioon myös laajempi demokraattinen oikeutus, jota ajetaan takaa nyt, kun kansalaiset ajavat lisätoimia muissa kuin kauppakysymyksissä. Eli suurempi EUn ulkoisen kaupan valvontamahdollisuus Euroopan parlamentille. Ja sitten linkit liittyen kollegan puheenvuoroon, tärkeää olisi puuttua siihen, että kansainvälisen kaupan tuotteita hinnoitellaan väärin. Ja kohta yhdeksän hyvin tärkeä pitäisi tukea koulutusta, teknistä apua kumppanuusmaissa, jotta ongelmat, jotka liittyvät lainsäädännön noudattamiseen ja täytäntöönpanoon purettaisiin. Lisäksi haluaisimme EUn Euroopan parlamentin edustustot tarkkailemaan työtä, jota tehdään rahanpesun vastaisessa työssä tai verotuksen alalla. Meidän tiimimme toivoo, että tässä tapahtuu sellainen muutos, että lainsäädäntö, joka on kirjaimena olemassa eu sopimuksia, ajattelemme tässä ja, ja kauppakumppaneiden lainsäädäntöä, että kirjaimesta päästäisiin siihen, että lakia myös käytännössä noudatetaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon tästä todella mielenkiintoisesta tutkimuksen esittelystä. Luvut ja tilastotiedot kertoivat meille jo paljon ja suositukset myös. No joskus tietenkin pitää vähän täsmällisemmin vielä esittää, mitä ajetaan takaa, mutta tulevaisuudessa ehkä näin. Haluatko joku käyttää puheenvuoron? Kyllä. Buhnut Ima. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen äh, itse esittelijänä rahaperun vastaisessa äh, toiminnassa. Olen tarkastellut tätä ja kuunnellut hyvin suurella mielenkiinnolla ja Haluaisin kuulla, vastaako komissio tähän tutkimukseen tänään täällä vai tuleeko se toisessa vaiheessa, koska minä tosiaan haluaisin esittää kysymykseni komissiolle. Of course the commission is... Kyllä, totta kai komissio on paikalla ja valmis vastaamaan. Mutta yleensä me keskustelemme ensin ja sitten komissio saa lopuksi puheenvuoron. I can... Niin, minä vain tässä mietin, että voinko esittää kysymyksiä komissiolle, koska kun me nyt olemme tätä, lukeneet tätä selvitystä me näemme, että alueelliset, alueellinen täytäntöönpano vapakauppasopimuksessa Kolumbiassa ja Perussa, sitä ei ole päivitetty 2008 jälkeen. Otan tämän esiin tässä, jos me tiedämme, ja meillä on vapakauppasopimus näiden maiden kanssa, me tiedämme, että ne ovat jäljessä ajastaan. Nämä. Siellä on uusia so, suosituksia FATFltä, ja, ja otetaanko sitten kyseeseen myös äh, rahanpesu vastainen direktiivi. Kysyisin aivan yleisesti, mitä me teemme äh, kauppasopimusneuvotteluissa, äh, kun haluamme varmistua siitä, että vastapuoli noudattaa FATF tai muita velvoitteita. Me olemme nyt Panaman papereiden, papereista käytävässä keskustelussa ja vasta tutkimusvaiheessa. Ja tässä valossa, miten näemme nyt nämä vapaakauppasopimukset? En tiedä, ovatko ihmiset tietoisia siitä, mutta tällä het- tänään oli DEVE-valiokunnassa Tembeki puhumassa. Ja tämä liittyy tietenkin tuohon kohtaan, jotka, jonka tutkimukset tutkijat ottivat esille. Meillä on tässä edessämme tilanne, että me emme suhtaudu mitenkään johdonmukaisesti suhtautumisessaan me kehitysmaihin. Niin nyt me olemme saaneet lukea nämä suositukset, mutta miten näkisitte ne mahdollisuudet, joita Euroopan parlamentilla ja komissiolla on, on saada vahvempaa sanamuotoa vapaakauppasopimuksiin koskien rahanpesua. Kiitoksia. Edustaja Puhner. Vielen Dank. Kiitos. Minulla on vain yksi lyhyt kysymys. Me olemme saaneet nyt tässä muutamia perustavanlaatuisia suosituksia. Me neuvottelemme tällä hetkellä vapaakauppasopimuksesta monien maiden kanssa, muun muassa Meksikon kanssa. Otetaanko tämä nyt vielä huomioon? Aivan ah, konkreettisesti yksi esimerkki on Meksiko, mutta on muitakin maita. On, onko siellä paikan päällä hyvää lainsäädäntöä, jos ratkaisisi joka ratkaisi nämä ongelmat, jos sitä noudatettaisiin, mutta sitä ei noudateta. Me voimme eh, ratkaista näitä ongelmia myös kirjaamalla nämä säännökset kansainvälisiin sopimuksiin, ja silloin meillä olisi keino muuttaa näitä asioita näissä maissa oman etumme ja näiden maiden etujen mukaisesti. Mielestäni meillä on nyt mahdollisuus ja tehtävä tulevina kuukausina neuvotteluissa kiinnittää tähän huomiota, joten haluaisin kysyä, tehdäänkö näin? On. Kiitos, tuo oli kysymys myös komissiolle. Kysymys komissiolle. Ja Imma saa vielä puheenvuoron, mutta vielä kun korruption vastainen ky- kysymys toiminta otetaan tässä esiin. Meillä on kauppastrategia ja siinä käsitellään tätä aihetta. Ja sittenhän me olimme vielä muotoilemassa kirjettä komissiolle siitä, että korruptiokysymys nyt otettaisiin mukaan kaupaa kaikille strategiassa. Tämä on esillä. Tulevissa neuvotteluissa varmasti myös Ima. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, haluaisin äh, puhua vähän äh, samaan suuntaisesti kuin herra Brötner. Tosiaankin me olemme uudistamassa kauppasopimusta Meksikon kanssa. Äh, sehän onkin kolmas maa, se äh, koko ajan kasvava. Äh, kun puhutaan nämä rahavirroista, haluaisin tietää, missä määrin voimme ryhtyä toimenpiteisiin, jotta autamme asiaa. Haluaisin onnitella teitä ja kiittää teitä tästä esittelystä. Voisitteko kertoa minulle hiukan, miten Venäjän kehitys näissä äh, rahoitusryhmittymissä äh, heijastuu. Mihin äh, toimenpiteisiin Venäjä on ryhtynyt vai mm, onko sellaisia vastauksia, jotka eivät välttämättä ole vastauksia näihin pyrkimyksiin? Kiitos. Kiitos Helmut. Thank for the very interesting Minäkin haluaisin kiittää hyvin mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Minulla olisi pari kysymystä tutkijoillemme. Tässä on tiettyjä tapauksia, tietyt maat tässä tutkimuksessa mukana, mutta tietenkin tämä ongelma liittyy useampaan maahan. Eli mitkä ovat tässä nyt jatkotoimet? Keski- ja Itä-Euroopan maita, vaikka jos katsotaan, niin on selvää, että nämä kysymys on siellä suuri ongelma. Eli olisiko teidän mahdollista syventää tätä tutkimusta näin monimutkaisessa kysymyksessä? Mitä me voimme saada käyttöömme, kun lainsäädäntötyössä haluamme vetää johtopäätökset – kauppa ja muiden sopimusten osalta näiden maiden kanssa. Tämä koskee tietenkin muita Afrikan ja Aasian maita myös. Ja meitä itseämme. Tämä olisi toinen kysymykseni. Rahanpesu. Mutta tämä liittyy myös veronkiertoon. Ja veronkierto, jos katsotaan hyvin kuuluisia nyt Panaman papereita, Panama on kolmas toista siellä, sitten Saksa kahdeksantena, Japani yhdentenä toista. Eli mitä tämä tarkoittaa, kun ajatellaan tätä ongelmaa, jota esittelette tässä tutkimuksessanne ja miten voisimme yhteislainsäätäjinä ottaa tämän huomioon, kun puhutaan rahoituspalveluista, säännöistä, jotka ovat kauppa- tai investointikysymyksissä? Miten huolehditaan siitä, ettei tämä ongelma ainakaan pääse pahenemaan. Ja kolmas kysymys ehkä, ehkä ymmärsin väärin, mutta yksi johtopäätöksistä tai suosituksista liittyi ehdollisuuteen. Voisitteko sanoa siitä hiukan lisää? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt annan komissiolle puheenvuoron. Panin main seuraavana. Voi antaa meille vastauksia. Kiitos. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos hyvät jäsenet. Mekin haluaisimme kiittää valiokuntaa ja parlamentin tutkimuspalvelua tämän kiinnostavan tutkimuksen tilaamisesta. Me olemme analysoineet sitä jo mahdollisimman paljon ja odotamme innolla myös lopullista versiota tutkimuksesta, sillä tämä koskettaa sellaisia kysymyksiä, jotka ovat todella korkealla poliittisella asialistallamme, ei pelkästään tällä hetkellä, mutta tällä hetkellä tietysti ennen kaikkea komissio tekee muissakin yksiköissä kuin trade-pääyksikössä yksikössä tällaisia asioita, kuten rahanpesu ja rahanki, veronkierto. Tässä tutkimuksessa alun perin oli tarkoitus käsitellä mahdollista yhteyttä rahoituspalveluiden vapauttamisen ja laittomien rahavirtojen välillä. Tämä suora yhteys ei ole tilastollisesti selkeä, eli on vaikea, vaikea nähdä selkeästi, mikä yhteys on, kun ajatellaan ennen kaikkea kauppaan perustuvaa rahanpesua. E, olisi mielenkiintoista tarkastella ennen kaikkea kansainvälisten kauppatavaroiden väärin hinnoittelua. Komissio käsittelee tätä ennen kaikkea kahdesta näkökannasta, eli katsomme EUn lainsäädäntöä sisäisesti ja sitten toisaalta katsomme neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin eteen tehtävää työtä. Me teemme riskiarviointia, johon, johon kuuluu myös kapaan perustuva rahanpesu. Tämän arvioinnin pohjalta komissio aikoo tämän ja ensi vuoden aikana julkaista johtopäätöksiä. Puhumme siis tässä myös EUn sisäisestä tilanteesta ja silloin meidän pitää harkita, miten voimme puuttua asiaan myös kauppasopimusten puitteissa myös tullipuolen kollegamme käsittelevät tätä ja analysoivat asiaa, analysoivat sitä, miten voitaisiin estää väärin hinnoittelua. Mitä tulee veron kiertoon, veron välttelyyn ja rahanpesuun, kuten sanoin, tämä on hyvin korkealla asialistallamme, ei pelkästään vastikään julkaisuiden Panama-papereiden takia. Me kauppapääosastolta komissiossa yhdessä muiden kollegoiden kanssa katselemme tätä hyvin johdonmukaisesti. Me katsomme sen tätä nykyisessä kontekstissa ja sitten katsomme, miten tämä liittyy kauppasopimuksiin. Kuten tiedätte, tammikuussa komissio hyväksyi paketin, jolla yritetään torjua tar- äh, veronkiertoa ja välttelyä. Tähän kuuluu myös sisäinen strategia, ja siellä puhutaan sitä, että EU haluaa kehittää lähestymistavan, jolla luetella sellaisten ö, äh, maiden lainkäyttöalueet, jotka eivät käytä hyviä hallintotapoja, kuten esimerkiksi tietojen automaattista vaihtoa. Tiedonannossa tehdään myös selväksi, että EU tarkistaa hyvän hallinnon standardit ja katsoo, miten nämä standardit otetaan huomioon kansainvälisissä sopimuksissa. Tietysti teemme asiassa myös tiivistä yhteistyötä. Lisäksi juuri viime viikolla komissio hyväksyi uuden ehdotuksen, joka liittyy äh, tilinpäätös standardeihin ja maakohtaiseen raportointiin. Tietysti tässä otetaan ennen kaikkea huomioon nuo maat, jotka olisivat tässä luettelossa, jonka juuri mainitsin. Lisäksi on tärkeää pitää mielessä, ja tämä mainitsi, mainittiinkin jo, jotkut parlamentin jäsenet sen mainitsivatkin, nimittäin päivitetyn rahanpesun vastaisen direktiivin täytäntöönpano, ennen kaikkea todellisten edunsaajien ilmoittaminen. Tässä yhteydessä komissio kehittää tai aikoo ehdottaa luetteloa riskipitoisista kolmansista maista, joissa on strategisia rahanpesuheikkouksia. Ja tämä perustuu rahanpesun vastaisen toimintaryhmän suosituksiin. Tämä on tärkeää mainita, sillä FATF eli rahanpesun vastainen toimintaryhmä on yksi tärkeimmistä kansainvälisistä foorumeista, joilla puututaan rahanpesuun. Eli komissio aikoo tämän lisäksi ottaa myös EU-lähestymistavan käyttöön. Tässä kontekstissa tietysti haluamme myös edetä kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi G20-ryhmässä on jo olemassa mekanismeja, kuten tämä rahanpesuinen toiminta, rahanpesun vastainen toimintaryhmä FATF. Kuten tutkijat täällä mainitsivatkin, tärkeää on miettiä, miten voisimme puuttua heikkouksiin kolmansissa maissa. Meidän Pitää myös todeta, että komissio tarjoaa tukea ja kehittää valmiuksia, tarjoaa tukea komis, siis valmiuksien kehittämiseen. Meidän pitää siis katsoa, miten kauppasopimukset voisivat täydentää niitä ponnisteluita, joita on jo tehty. Kuten jo mainittiinkin, tämä kaikkien kauppastrategia joka hyväksyttiin viime lokakuussa, korostaa, että kaupan pitäisi edistää niitä ponnisteluita, joilla yritetään estää aggressiivista voitonsiirtoa, veron välttelyä. Niin, niin se, tämän strategian pitäisi myös edistää avoimuutta ja hyvää hallintoa. Vapaakauppasopimuksessa jo nyt on viittaukset hyvään hallintoon sekä rahanpesun että verotuksen kannalta. Tämän ulkoisen strategian puitteissa arvioimme tällä hetkellä myös sitä, miten nämä hyvät käytännöt, jotka on rahoituspalveluluvuissa mukana. Katsomme siis, miten ne on muotoiltu, sillä viime vuosina on tapahtunut paljon Kansainväliset standardit ovat edistyneet ennen kaikkea OECDn, mutta myös G20 puitteissa, joten mietimme, voisimmeko heijastella näissä lausekkeissa tätä edistystä paremmin. Tätä työtä siis tehdään parhaillaan. Täällä on keskusteltu tänään myös eh, näistä keinoihin liittyvistä velvoitteista ja siitä, pitäisikö tähän liittää enemmän ehdollisuutta. Olemme miettineet tätä paljon. Kuten sanoin, on jo olemassa olevia mekanismeja, joilla voidaan puuttua vakaviin puutteisiin ja rahanpesuun. Yksi tärkeä tekijä tässä on rahanpesuinen toimintaryhmä, mutta puutumme tähän myös luettelolla, jonka EU hyväksyy. jos siis puutteita on olemassa, tämä on yksi mekanismeista ja myös mekanismit rahanpesun vastaisen direktiivin alaisuudessa puuttuvat tähän. Eli meidän pitää tarkastella sitä, tarvitsemmeko mitään lisävälineitä tämän lisäksi kauppasopimuksiin. Mitä tulee hyvän hallinnon lausekkeisiin, niin tällä hetkellä ne luovat eh, hyödyllisen linkin tällaisten toimien ja kauppasopimusten välille. Mutta meillä on jo foorumi, jossa puutumme jo nyt rahanpesuun. Me korostamme vapaakauppasopimuksessa ennen kaikkea yhteistyötä ja olemme kehittäneet edelleen myös ideaa rahoituspalveluiden sääntelyyhteistyöstä. Näin voitaisiin vapakauppasopimuksilla tai muilla toimilla painostaa kumppaneita, jotta ne hyväksyvät rahapesun vastaiset säännöt. Tutkimus on tässäkin mielessä hyvin mielenkiintoinen. Se tekee mielenkiintoisen huomioon kehittyvistä maista. Kun katsomme näitä yhteistyön mekanismeja, niin se on hyvin tärkeää, koska kehittyvissä maissa on valtavia haasteita. Siellä tarvitaan valmiuksien kehittämistä, jotta nämä valtiot voivat panna täytäntöön rahanpesun vastaiset säännöt. Kuten sanoin, jo EUn rahanpesumekanismeista sekä säännöt rahanpesun torjunnasta että myös säännöt veronkierrosta ja veron välttelystä. Näissä, näissä kummassakin yhteydessä on mekanismeja ja toimia, jotka tarjoavat apua näille valtioille, jotta nämä valtiot voivat kehittää valmiuksiaan. Jos nämä valtiot eivät ole yhteistyöhaluisia, eivätkä, eivätkä ryhdy yhteistyöhön. Meillä on välineitä, joita voimme käyttää. Vielä lopuksi voisin sanoa, että tämä kaikkien kauppastrategia Trade for All ja tässä yhteydessä myös Lissabonin sopimus tekevät selväksi, että meidän nykyinen ajattelutapamme on sellainen, että että vapaakauppasopimuksessa ei pitäisi käyttää siiloajattelua. Pitäisi puuttua myös ö, hyvään verokäytäntöön ja rahanpesun torjuntaan. Ja yritämme koko ajan miettiä keinoja tehdä vielä enemmän. Hyvä puheenjohtaja, te mainitsitte myös korruption torjunnan ja minäkin haluaisin korostaa tätä, sillä tätä ei ehkä tutkimuksessa niinkään mainittu Kuten tiedätte, me olemme tiedonannossamme luvanneet ehdottaa tulevaisuudessa korruption torjuntasäännöksiä ja tässä pitää katsoa myös rahanpesua. Ja yksi tärkeä kysymys on todellisten edunsaajien julkaiseminen. Täm, tätä YK on korruption vastainen elin onkin edistänyt. Ja me, mekin aiomme tällaisia, tällaisia periaatteita tukea ja edistää niitä vapaakauppasopimusten kautta. Ehkä ihan lopuksi vielä haluaisin valikunnalle ja jäsenille todeta, että kun katselemme kaikkia kauppakumppaneitamme, voimme todeta, että, että että kun me katselemme vapaakauppasopimuksia, ei, ei siiloajattelun kannalta, vaan sen kannalta, miten voisimme edistää muitakin aspekteja, se on itse asiassa aika ainutsanlaatuinen lähestymistapa. Yritämme miettiä, miten voisimme lisätä tietoisuutta kauppakumppaneidemme joukossa Käsittääkseni eh, täällä esitettiin myös kysymyksiä Kolumbian kauppasopimuksesta ja tulevista neuvotteluista Meksikon kanssa. Kolumbiasta voin sanoa, että kyse on olemassa olevasta sopimuksesta, joten meidän pitää katsoa puutteiden tapauksessa, jos siis puutteita on rahanpesun vastaisessa säännössä, niin silloin meidän pitäisi ehkä miettiä tätä luetteloa, joka laaditaan. Ja pitäisi ottaa huomioon rahanpesuisen toimintaryhmän, rahanpesun vastaisen toimintaryhmän suositukset. Kolumbia on yksi niistä, jos Kolumbia on yksi näistä kumppaneista, joiden kohdalla esiintyy puutteita, niin voimme käyttää tätä mekanismia. Meksikosta voisi sanoa, että olemme vielä valmisteluvaiheessa. Olemme siis uudistamassa olemassa olevaa sopimusta. Voin kuitenkin sanoa, että komissio on valmis ottamaan mukaan korruptien vastaisia säännöksiä, kun uudistamme tämän sopimuksen. Ja tässä yhteydessä aiomme myös tarkastella rahanpesun torjuntaa. Kiitos. Thanks a lot for this uh, detailed... Uh, Kiitos oikein paljon tästä yksityiskohtaisesta vastauksesta. Nyt annan tutkijoillemme vastauspuheenvuoron. Uh, Kiitoksia kommenteista ja kysymyksistä. Teemme parhaamme, jotta voimme vastata mahdollisimman moniin niistä. Varmasti yksi tärkeimmistä on se, jonka näemme eh, mahdollisuutena saamaan saada vahvempaa sanamuotoa vapakauppasopimuksiin. Me olemme sitä mieltä, että se on kyllä mahdollista. Kollegatkin puhuvat siitä varmasti, mutta katsotaan, miten Yhdysvallat suhtautuu tähän asiaan. Voidaan nähdä, että heillä on hyvin konkreettiset säännökset omissa kauppasopimuksissaan näiden samojen maiden kanssa – ja ne voivat olla aivan konkreettisia, että nyt on viisi tarkastajaa ja sitten viiden vuoden päästä pitää olla 500. Se voisi olla ihan näin konkreettista, jos halutaan varmistua siitä, että, että lainvalvontamahdollisuudet kasvavat. Kun katsotaan EUta, komissio on mennyt tosiaan eteenpäin, kun ollaan otettu käyttöön kestävän kehityksen kohdat ja ehdot. Eli näille voidaan perustaa paljon Eh, tämä on ensimmäinen askel ja sitten tavar. Mr. Chairman, honorable. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja arvon jäsenet. Haluaisin lyhyesti vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Ensin haluaisin viitata siihen, miten komissio näkee oman politiikkansa. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että meidän suosituksemme noudattelevat vuonna 2016 tammikuussa komission esittämään verostrategiaa, jossa halutaan uudelleen arvioida kauppapolitiikkaa verotuksen osalta. Komissio itsekin toteaa, että osa käytetystä kielestä on melko heikko, eli sitoumus noudattaa kansainvälisiä sääntöjä. Menestystä on melko vaihtelevasti, koska jotkut kumppanit eivät sitoudu. Komissio itse myös ehdottaa tällaista tulostalukon perustuvaa tarkastelua ja ilmoittaa, että olisi mahdollista ottaa tietty ehdollisuus käyttöön niin, että EU-varojen investoiminen estettäisiin, jos kolmas maa ei noudata kansainvälisiä veroavoimuustandardeja. Näinpä sen meidän suosituksiimme ehdollisuudesta. Se, mitä me pidimme oikeastaan mielessä, oli se, että vähitellen vapautetaan – rahoituspalvelut, eli EU ei vapauttaisi kaikkia rahoituspalveluita, vaan se olisi riippuvasta siitä, miten täytäntöpannaan kansainvälisiä standardeja. Tämä olisi tällaista pehmeää ehdollistamista. Sitten puhuttiin idästä ja tämän Venäjän kollegoille, mutta Kiinasta haluaisin puhua, kun se on vieläkin tärkeämpi. Vuonna 2013 kiinalainen rahanpesu ja veronkierto oli yli 250 miljoonaa dollaria, Venäjällä 120, eli Kiina yli kaksinkertainen summa. Tämä varmasti kiinnostaa parlamentin jäseniä. Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman viime vuoden joulukuussa EUn Kiinan suhteista, mutta silloin ei mainittu sanallakaan veronkiertoa tai rahanpesua. pesua valtion tuki ja ihmisoikeuskysymykset otettiin esiin, joten mielestäni olisi tärkeää, että tämä otettiin kesk- otettaisiin keskustelun aiheeksi esiin. Näin pääsen seuraavaan kohtaan, niin haluaisin sanoa, että ongelma ei piile ainoastaan idässä, vaan lännessä myös. Kauppakomission jäsen oli täällä aikaisemmin kokoussalissanne ja Euroopan unionin veroehdotus sisältää myös avaamista Yhdysvaltain suuntaan. Mutta OECDn mukaan 83 huippuyritystä Yhdysvalloissa omaa tytäryhtiöitä veroparatiiseissa. Keimansaarilla esimerkiksi valtava määrä. Tämä on tärkeää tietoa. Tämä kertoo meille sen, että nämä rahanpesu, veronkiertokysymykset tulisi ottaa – myös kehittyneiden maiden kanssa esiin. Ei kehitysmaiden ainoastaan. Tämä johtopäätös voidaan tehdä Panaman papereista, jotka osoittavat meille sen, että meillä ei ole ainoastaan järjestäjäpankkeja ja vakuutusyhtiöitä rikkomusten takana, vaan yksilöt myös. Tämä on toinen ulottuvuus, joka tuli Panaman papereissa esiin kehittyvässä maailmassa ja kehittynyssä maailmassa. Sitten epäjohdonmukaisuuspolitiikassa tähän liittyy kysymys. Etelä-Afrikka mainittakoon esimerkkinä. Etelä-Afrikka on sanonut, että koska se on eteläisen Afrikan kumppanuudessa mukana, siellä kumppanit valittelevat sitä, että Etelä-Afrikka luo kuilua eteläisen Afrikan kumppaneiden väliin, kun suosituimmussopimuksia tehdään muiden kumppaneiden kanssa. Tämä ei on tulisi pitää mielessä. Kuudes seikka liittyy siihen, miten Itä-Euroopan maita voidaan auttaa tai vähemmän kehittyneitä EU-kumppaneita. Miten voidaan auttaa veronkierto- ja rahanpesuongelmien kanssa? Yksi esimerkki on Serbiassa järjestetty hanke Euroopan neuvoston ja EUn välillä 2,2 miljoonaa euroa rahoitusta – 90 prosenttisesti EUn rahoittamana 9,5 prosenttia, noin 10 tuli Euroopan neuvostosta. Nelivuotinen projekti, jonka tuloksena saatiin kattava kertomus rahan pelsusta Serbiassa. Tämä oli ensimmäinen tällainen tutkimus laatuaan ja siinä todella painotetaan sitä, miten tärkeää on siirtymämaille, kehittyville maille yleisesti tukea hallinnollisella tasolla ja täytäntöönpanossa. Ja sitten viimeinen seitsemäs seikka, jota haluaisin painottaa, on se, että viime vuonna, tämä taisi olla viime vuoden kesäkuussa EU julkaisi EUn laajuisen listan sellaisista lainkäyttöalueista kolmansista maista, jotka eivät ole yhteistyöhaluisia veronkiertokysymysten yhteydessä. Tämäkään ei ole täysi lista. Jotkut maat, kuten Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat, eivät listaa antaneet. Eli jos tällaisiin toimiin lähdetään, tulisi toimia johdonmukaisesti ja saada kattavat tiedot kaikesta. Tämän päättäisin puheenvuoroni ja ainakin kollega saa puheenvuoron. Uh, short, um... Ihan lyhyesti vielä erään hyvin kysymykseen Venäjästä. Tämä on hyvin ymmärrettävä kysymys, kun näimme tuon taulukon yhdessä yhdellä tialla ja sitten sivulla 15 tutkimuksessamme tämän myös näkee. Siellä on luettelo top 10 maista, josta tulee laittomia rahavirtoja ja Venäjä on kakkosijalla tässä luettelossa ongelma siis on vakava, mutta me tutkimme vain viittä maata ja viittä vapaakauppasopimusta. Meidän pitää tutkijoina siis olla hyvin varovaisia päätelmiemme suhteen, eikä laajentaa niitä muihin maihin. Me valitsimme nämä vapaakauppasopimukset niin, että maat, maiden taloudellinen kehitys on eri tasoinen ja me halusimme mukaan myös maita, eh, jotka ovat maantieteellisesti eri, eri maailman kolkista. En nyt mene yksityiskohtiin Venäjän tilanteessa, mutta haluaisin kuitenkin korostaa, että johtopäätöksemme ovat kyllä yleispäteviä. Laittomat rahavirrat ovat kasvaneet ja on, tässä on yhteys va- kaupan vapauttamiseen ja lain kirjaimen ja lain toteutumisen välillä on suuri ero. Täytäntöönpanojärjestelmät ovat puutteellisia näissä maissa ja EUlle me haluaisimme suositella teknistä apua, sen antamista, investointia valmiuksien kehittämiseen ja pitäisi tarkemmin katsoa sitä, miten nämä vapaakauppasopimukset muotoillaan. Kiitos oikein paljon teille ja Groningenin yliopistoon. Kiitokset. Tämä oli hyvin kiinnostavaa. Odottelemme sitten lopullista tutkimuksen versiota, joka ilmeisesti saadaan toukokuussa. Kiitos oikein paljon. Kiitos kollegat keskustelusta. Nyt kohta 21 muut asiat. Haluaisin kertoa teille, että määräaikatarkistusten jättämiselle kauppastrategia Pikäänin mietintö. Sitten hän lykätty 25. päivä. Selkän 12, vaan kello 18. Jos muita asioita ei ole, niin viimeinen kohta on seuraava kokous 23.-24. toukokuuta. Kiitos oikein paljon.